sitä paitsi muista kokouksistakin. No ehkä voimme aloittaa kokouksen kuitenkin. Voimme käynnistää. Tässä on nyt pari kohtaa kuitenkin vielä ennen kuin vieraat tulevat. Meillä oli jo mielenkiintoinen keskustelu toisessa salissa Louis Arborin kanssa ja sitten kakkoseen. Esityslistan hyväksyminen. Tässä ei ole mitään muutoksia, voimmeko hyväksyä sen tällaisenaan. Kiitoksia kovasti esityslistan hyväksymisestä. Muutama ilmoitus. Ensinnäkin muistutus, että me jatkamme huomenna 14.30. Eli tiistaisin keskiviikkoisin aloitamme 14.30 ilta Tämä on ajatus siitä, että tulkitkin saavat aikaa opettaakseen 18.30 keskiviikkoiltanakin, ei maanantaisin koska silloin aloitetaan myöhemmin muutenkin matkustelun takia. Muistuttaisin teille, että huomenna lounasaikaan meillä on tapaaminen Maailmanpankin edustajien kanssa. YK on jo Maailmanpankin viimeisimmästä selvityksestä, joka liittyy väkivaltaisten konfliktien lopettamiseen. Tekijät esittelevät sen meille 12.45-14.15 PHS 5B001, englanniksi vain ja kun se on välittömästi valikunnan jälkeen, siellä on kyllä voileipä tarjoulu. Kertoisin myös Brysselin vierailusta, jonka hän on tehnyt työministeri kuottelemasta Aura Letizia Teleguario. Ministeri halusi tavata valiokunnan jäseniä keskustellakseen kuottemaalan kansallisista painopisteistä ja varsinkin koskien säällistä työllistämistä 2017-2032. Koska meillä on aika lailla asioita esityslistalla, kun tämä pyyntö esitettiin, niin totesimme ministerille, että kyllä aikaa pitäisi olla huomisen kokouksen päätteeksi 18.15, ehkä noin parikymmentä minuuttia tapaaksemme ministerin. Toivottavasti kollegat voivat tulla sitten tavata siellä hänet. Kohta neljä komission julkilausumat. En tiedä, onko komissiolla mitään ilmoitettavaa. Ei ilmoitettavaa komissiolta. Selvä. Sitten kohta viisi, mutta vieraamme vielä eivät ole paikalla. Olivat lähdössä protokollatiloista. Se on muutama minuutin päässä täältä. Katsotaan, miten on käynyt heille. Meillä on huomenna tulossa tärkeä äänestys. Yhdeksältä se on? Yhdeksältä. No kodist. Ei, kymmenen kolmekymmentä. Yhdeksältä koordinaattorit äänestys kymmenen kolmekymmentä. Jos ette ole koordinaattori, niin saatte vähän enemmän aikaa. Mä vieraan ensin tervehdin tässä. Okay, I'm very... No niin, kollegat, hauska, että pääsemme nyt kohtaan viisi. Keskustelemme tässä juuri nimitetyn WHOn pääjohtajan tohtori Tetros Adhananom Jevre Jesusin kanssa. Toivottavasti kelpaa minun ääntäminen nimestä. Minä tapasin herra Tetrosin, kun hän oli Etiopian ulkoministerinä silloin hän siellä aikaan merkittäviä muutoksia ja kohennusta oman maansa terveysjärjestelmään. Hänet valittiin WHOn ministeriksi toukokuussa 2017. Olemme iloiset, että olette täällä tänään. Tämä osuu oikein rajakohtaan. Meidän valiokuntamme on kiinnostunut kovasti siitä, kuka rupeaa kestävän kehityksen tavoitteita täytäntöönpanemaan. Meitä kiinnostaa kovasti myös universaali terveyskattavuus ja Ebolaan puuttuvat toimet, naiset, äitien terveys. Minä olen kiinnostunut henkilökohtaisesti tupakkaasta kehitysmaissa. Siitäkin on juuri saatu selvitys hiljattain, eli näistä tupakkaan asioista. Tohtori Tedros jo, joudutte odottelemaan, mutta saattekin välittömästi puheenvuoron. alkaa. hyvä ja kiitoksia, että tulitte. And I should welcome as well Susanna Jacob. And ah, Susanna Jacob kanssa tervetuloa muuten. Yeah, thank you, thank you. Kiitoksia paljon arvon jäsen, että olen erittäin iloinen tavatessani teidät täällä Tietystikin on tavannut tehdä aiemmassa tehtävässäni. Kiitoksia tästä tilaisuudesta kertoa teille WHOn kannalta asioita, kuten kumppanussuhde EUn ja WHOn välillä. Kiitos tästä tilaisuudesta. Distinguished guests, uh, Puheenjohtaja, arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia paljon saamastani kutsusta tulla puhumaan teille tänään on suuri ilo olla täällä teidän, tänään teidän kanssanne. Euroopan parlamentin tekemä työ ja erityisestikin kehitysvaliokunnan tekemä työ on merkittävässä roolissa, kun tuetaan maita, joten saataisiin edistystä kohti kestävän kehityksen tavoitteita. WHO on tehnyt laajamittaista yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Meillä on jotakin tärkeitä yhteisiä hankkeita, kuten kumppanuus universaalin terveydenhoidon kattavuuden puolesta. Yhteinen työmme myöskin lääkkeiden saatavuuden suhteen on merkitä samassa nyt, että tuetaan uusia mekanismeja, joilla tehdään yhteistyössä kansallisyhteiskunnan kanssa. Ne on suuria toiveita sen suhteen, että uusi mekanismi vahvistaa hätä tapauksissa käytettäviä lääkäritiimejä, jotta lääkäreitä voidaan ja terveydenhuoltohenkilökunta voidaan lähettää lyhyen lyhyessä edes minne tahansa maailmassa. Yhdeksän kuukautta sitten aloitin WHOn pääjohtajana. Tällä välin on tehty intensiivistä työtä, erittäin tuottoisaa työtä. Voisin antaa teille muutaman esimerkin siitä. Olemme keskittyneet siihen, että luodaan perusta tulevalle viisivuotiskaudelle. Lisäksi pohditaan pitkän aikavälin kehitystä WHOssa kulmakivinä työssämme ja viisivuotistrategiasuunnitelmassamme on tiettyjä seikkoja. Tehtävämme edistää terveyttä, pitää maailma turvallisena ja myöskin pelastaa haavoittavaisessa asemassa olevat ihmiset. Työmme on nyt päätöksen suunnitelmaan saatu aikaan ja toivon mukaan seuraavassa yleiskokouksessa jäsenvaltiot hyväksyvät sen virallisesti. Normaalisti kestää kaksi vuotta strategisen suunnitelman aikaansaamiseksi, mutta me teemme tämän tehtävän kahdeksassa kuukaudessa. Toimimme erittäin kiireisesti, koska haasteet, joita meidässämme ovat niin suuret ja hidastelemisen kustannukset liian suuret. Strategiasuunnitelmassa on kolme kunnianhimoista tavoitetta seuraavalle viidelle vuodelle. Ensinnäkin miljardi ihmistä täytyy saada universaalin terveydenhoito, universaalin terveydenhoidon piirin lisää ja miljardi lisää hätätoimien kohteeksi, mikäli terveyshuolia tulee. Ja kolmanneksi parantaa ihmisten hyvinvointia kauttaaltaan. Olemme aloittaneet työmme näiden kaikkien kolmien suhteen. Yleis, ylismaailmallinen terveydenhuolto, ihmisten saaminen sen kattavuuden alle on asia, jota olemme edistäneet, olemme ottaneet käyttöön uuden lähestymistavan, kun on näistä hätäoperaatioista – että mukaan WHO on turvaneuvosto, joka kokoontuu kahden viikon välein tarkastellakseen kaikkia terveydenhoitoalan liittyviä hätätapauksia. WHO pyrkii tätä kautta reagoimaan niihin. Olemme luoneet myöskin uuden korkeatason työryhmän, joka liittyy tartuntatauteihin. Sitä johtaa Uruguayn presidentti. Olemme äsken liikkeelle aloittaneet, että autetaan pieniä saarivaltioita kehittymään ja mukautumaan ilmastonmuutokseen jatkuvasti suojelemme myöskin älyskelökunnan kyse mikrobilääkeresistenssistä. On täysin selvää, että WHO muut, WHO täytyy muuttaa, koska maailmakin muuttuu. Haluamme muuttaa WHO niin, että se keskittyy enemmän siihen saadaan aikaan tulosta siellä, missä tuloksella on merkitystä, eli maissa. Lisäksi Pidän kiinni kampanjalupauksestani. Niin haluan varmistaa VHn johdossa sukupuolten tasa-arvon. Itse, olen, itse asiassa olen tässä onnistunut paremmin kuin hyvin. Tällä hetkellä naisia on enemmän kuin miehiä johtajien joukossa. Ja kaikilla tasoilla haluamme myöskin muutenkin sukupuolten tasa-arvon saada toteutumaan. Hyvät naiset ja herrat, kuten te tiedätte, tänä vuonna vietetään sadatta ensimmäisen maailmansodan loppumisen vuotta Samalla vietetään toisen tapauksen satavuotispäivää. Tuo tapaus sattoi paljon, äh, tappoi paljon enemmän kuin sodat yhteensä, eli Espanjan flunssa, Espanjan influenssa. Se oli kaikkein suurin tauti, epidemia maailman historiassa. Se on aivan yhtä relevantti kysymys tänä päivänä kuin silloinkin. Epidemiat voivat alkaa missä tahansa maassa, milloin tahansa. Ne voivat tappaa miljoonia ihmisiä koska emme ole valmistautuneita, varautuneita näihin tauteihin. Olemme edelleenkin haavoittavaisia. Onneksi tällaisia tämän luokan epidemiat ei ole päivän jälkeen nähty, mutta milloin tahansa saattaa sellainen syntyä. Tauti, tautia puhkea milloin missäkin ja ihmiset ovat edelleenkin haavoittavaisia. Kyse on vain hyvästä tuoresta. Esimerkiksi H1N5 influenssakanta oli äärimmäisen on vaarallinen. Siinä meni pari vuotta sitten, mutta onneksi se ei helposti levinnyt ihmisestä toiseen. H1N5, joka aiheutti globaalin pandemian vuonna 2005, levisi erittäin helposti ihmisten välillä, mutta onneksi se oli lievempi kuin aiempi saman bakteerin kanta tai viruksen kanta. Tietystikin Ebola vuonna 2014 herätti hyvin paljon huomiota kolme köyhää Länsi-Afrikan maata olivat niitä maita, joissa epidemia esiintyi. Ja tämä kuitenkin vaaransi paljon suuren määrän ihmisiä. Ihmiset kustannukset ovat kammottavat, mutta Ebalolla myöskin valtava talouden vaikutus. IMF vähensi näiden kolmen maan kasvuennustetta. Hyödykkeiden hinnat laskivat, työttömyys ja budjettivaje kasvoivat. Ebola opetti meille monia erittäin kipeitä, mutta tärkeitä oppituntia. Kaikkein tärkein niistä on se, että auttavaiset terveydenhoitojärjestelmät yhdessä maassa saattavat mahdollisesti altistaa koko maailman terveyskatastrofeille. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme yhtä vahvoja kuin kaikkiin heikoin lenkki. Kun valvontajärjestelmät ovat puutteellisia, että terveydenalan työntekijät eivät tule töihin, koska eivät ole saaneet kuukausikappaan palkkaa, viikkoja, tai sitten lääkkeitä ei saada riittävästi, tai infektioiden valvonta ja estäisy, ehkäisy on puutellista, niin katastrofi on silloin joku nurkan takana. Suurin uhka maailman turvallisuudelle saattaa olla se, että miljardit ihmiset edelleenkin ovat ilman kunnollisia terveydenhoitopalveluita. Universaali terveydenhoidon kattavuus ja turvallisuus ovat saman kolikon kaksi eri puolta ainakin puolet maailman väestöstä on ilman kunnollisia perusterveydenhoitopalveluita ja miltei 100 miljoonaa ihmistä on äärimmäisessä köyhyydessä tai joutuu äärimmäisen köyhyyteen joka vuosi siksi, että joutuu maksamaan terveydenhoidosta omasta taskustaan. Kun ihmiset eivät pääse terveydenhoitoasiantuntijan pakeille lähellä kotipaikkaansa, eivätkä voi käyttää terveydenhoitopalveluita, niin silloin ensimmäiset taudin puhkeamisen oireet voidaan voi tehdä huomiotta. Ja ihmiset joutuvat taloudellisesti hankalan tilanteeseen ja sitten kammottava epidemia saattaa hyvin nopeasti levitä. Kokemus osoittaa, että universaali terveydenhoidon kattavuus on kaikkien maiden ulottuvissa. pitäisi saada kaikkien maiden, kaikkien tulotasojen ihmisten ulottuville kaikilla mailla olisi riittävästi resursseja. Tämä tarkoittaa sitä, että suurimmassa osassa maita ainoa todellinen este tälle on poliittisen tahdon puute. Universiteetin terveydenhoidon kattavuus on lähinnä poliittinen valinta. Monissa maissa Euroopassa on tehty tämä valinta. Niin on tehty Kianassa, Ruandassa, Sri Lankassa ja Taimaassa. Ja monet muut ovat tekemässä tätä valintaa. Viime viikolla olin Keniassa presidentti Keniatta on usein kertaan todennut, että universaali terveydenhoidon kattavuus tulee olemaan yksi Kenian talouden pilareista tulevalla hänen valtakaudellaan. Jo pari viikkoa sitten Intia ilmoitti, että sen terveysbudjetti kasvaa 12 prosentilla. 500 miljoonaa ihmistä lisää tulee terveydenhoidon piiriin ja 150 000 terveydenhoitokeskusta terveyskeskusta perustan tällä rahalla. Kun keskustelin Ayushman Paharan kanssa maan ohjelmasta, minä näin kuinka paljon sillä oli energiaa pelkästään pääministerin se kyseessä vain myöskin terveysalan ammattilaiset myöskin olivat hyvin innostuneita, koska heillä oli kunnianhamainen tavoite universaali terveydenhuollon kattavuus. Tämän kattavuuden hyödyt ovat menevät paljon pidemmällekin kuin terveyshyötyihin niin kuin epidemioidenkin yhteydessä. Epidemiat voivat tuhota talouden, mutta toisaalta terveydenhoidon parantaminen saattaa edistää kasvua, koska tämä luo vahvan häiriötä sietävän talouden perustan. Kun ihmiset ovat terveitä, kokonaiset yhteisöt ja kansakunnat elävät hyvin ja voivat hyvin. Ja kun naiset eivät kuole enää synnytyksessä, voivat palata takaisin töihin tai pitämään huolta perheestään. Ja kun ei ole saastumista ja ikäviä tuotteita ja taudinaiheuttajia, silloin nämä yhteisöt kukoistavat. Emme tiedä missä ja milloin seuraava maailmanlaajuinen pandemia puhkeaa, mutta me tiedämme, että sellainen kyllä tulee ja siitä tulee kauheat seuraamukset, kun tarkastellaan ihmishenkiä, mutta myöskin maailman taloutta. Tällöin saattaa johtaa jopa poliittisen epävakauteen. Avain, kuten sanoin, on tunnustaa tämä tosiasia. Se, että universaalisen terveydenhoidon kattavuus ja turvallisuus ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Meidän täytyy investoida enemmän siihen, että vahvistetaan terveydenhoitojärjestelmien vankkuutta kaikkialla. Siksi WHO tekee työtä kaikilla maailmassa parantaakseen terveydenhoitojärjestelmiä. Perustana on ihmisiin keskittyvä primaari terveydenhoito, jossa keskitytään terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Hyvin vahva painotus on myöskin valvontajärjestelmien kehittämisessä. Niin ikään haluan viedä WHOn tekniseltä tasolta myöskin poliittiselle tasolle. Nyt on hyvin paljon poliittista pontta ja pyrkimystä saada aikaan tämä kattavuus. 7. huhtikuuta otetaan käyttöön uusi kampanja, jotta saadaan aikaan poliittisia sitoumuksia universaalin terveydenhoidon kattavuuden aikansaamiseksi. Myöhemmin toukokuussa sitten esitämme haasteen kaikille maille, että me ryhtyisi kolmen konkreettiseen toimeen, jotta universaalista terveydenhoidosta tulisi totta. Euroopan unioni on jo tärkeä kumppani, kun me pyrimme pääsemään tähän tavoitteeseen. EUn, Luxemburgin ja WHO-kumppanuuden kautta vahvistetaan terveydenhoitoa 35 maassa. Tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia ja niiden täytyykin olla näin, koska kyse on erittäin korkeista panoksista. Tämä on suuri riski, mikäli kunnianhimotaso on matala terveempi, oikeudenmukaisempi, turvallisempi maailma on tavoitteemme. Haluamme tässä teidän tukenne, teidän investointinne. Ei ole pelkästään investointina parantaa ihmisten terveyttä Euroopan unionin ulkopuolella, vaan samalla luodaan turvallisempaa Eurooppaa, turvallisempaa maailmaa, varmistamaan se, että paikalliset epidemiat eivät muodostu koko maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Terveydenhoidon pitäisi Euroopassa olla prioriteetti tulevinakin vuosina. Nyt kun keskustellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä seuraavan seitsemän vuoden, on erittäin tärkeää muistaa, että terve hyvinvointi on tärkeitä asioita kehittymisen kannalta kaikilla maailmassa. Tämä voidaan toteuttaa vain ja ainoastaan todellisen solidarisuuden kautta. Ilman sitä ei ole kasvua, ei taloutta, eikä pakokeinoa köyhyydestä Hienoa, että voimme keskustella siitä, kuinka voimme tehdä vielä enemmän yhteistyötä. Voisin vielä kerran muistuttaa teitä siitä, että olemme niin vahvoja kuin kaikkein heikoin lenkki. Sen vuoksi solidarisuus on aivan asemassa. Ainoa raja, ainoa rajoitus tässä on kunnianhimomme taso. Kiitoksia paljon. Arvostan erittäin suuresti että sain, sitä, että sain puhua teille tänään. Well, thank you very much. I was... Kiitoksia kovasti hauskaa, että sain tietää, että olitte täällä Brysselissä ja valiokunnan kokous samaan aikaan. Tämähän on todella suloisa veliä meille. Valiokuntana ensimmäisenä tehtävänä oli Ebola-kriisiä seurata. Ja ihan opimme, kuten totesitte, jos on maa, jolla on terveysjärjestelmää, niin sinne Ebola ei levinnyt. Jos ei ollut, jos oli hauras, niin se olisi voinut aiheuttaa maailmanmittaisen katastrofin ja miljoonia meni hukkaan, kun hoidettiin jälkimainenkeja. Meillä on tulossa matka Gineaan pari viikon päästä katsomaan, onko jotain otettu opiksi todellakin. Koska minä nyt muistan ainakin, että piti pelastaa lapsia, mutta kuinka paljon rahaa sitten käytettiin ebolakriisin niin puuttumiseksi hätävaiheessa, niin se oli enemmän kuin olisi sitten jouduttu käyttämään, jos olisi kunnon terveydenhuolto ollut tarjolla, aivan perinkin. Eli korostetaan tätä järjestelmäpuolta, se on hyvä. Halusitte myös esittää tämän poliittisen vaihtoehtona, valintana. Meillähän on tämä NHS, kansallinen järjestelmä luotiin, ei silloin kun oli rahaa, vaan 47 sodan jälkeen, kun olimme syvällä velassa, valtava kriisi, oli kaikki kortilla, mutta sitten kuitenkin päätettiin, että terveys oli merkityksellistä, koska sitä myöden tulisi myös elpymistä taloudellisesti ja kasvua. Eli tämä on todellakin hyödyllinen viesti tämäkin. Täällä ensimmäisenä on Enrique Guerrero. Sí, muchas gracias. Kiitoksia. Ensinnäkin kiittäisin teitä, että tänne olette tullut. Ehkä vähän aikaa, että löydätte kuulokkeet niin oli sanomassa, että kiitos siitä, että tänne olette tullut ja tekemästänne työstä WHOssa. Te esittelittekin meille juuri tärkeimpiä työn sarkoja. Ja kuten totesi valiokunnan puheenjohtajakin, niin me olemme käyneet keskustelua siitä, mikä yhteys on kehitysyhteistyöpolitiikan ja terveyden kanssa – Totta kai se on jatkuvasti läsnä politiikassa ja myös meidän valiokunnassamme yhtä lailla. Kun Ebola-kriisiin pyrimme löytämään ratkaisua, niin se on ollut oikeastaan jatkuvaa ponnistelua. Ja meillä oli jopa oma erityisesittelijä Ebolaa varten valiokunnassa, herra Görens nimittäin, valiokunnan jäseniämme. Minä haluaisin esittää teille yhden kysymyksen, joka on aika yksinkertainen. Minä olen esittelijänä humanitaarisen avun välineessä ja olisin kiinnostunut kuulemaan näistä humanitaarisista kriiseistä tai tavallaan näistä yllättäen tulevista kriiseistä tai sitten pidemmistä kriiseistä. Kysyisinkin, minkä tyyppistä työtä te teette WHOssa, kun on tämmöisiä kriisejä tai ehkä missä muussa yhteydessä tehdään yhteistyötä lääkärit ilman rajojärjestöjen kanssa, UNICEFin kanssa tai jonkun muun järjestön kanssa, ehkä nimenomaan humanitaarisessa avussa eri kriisitilanteissa maailmalla. Ja lopuksi vielä yksi kommentti liittyen epäoikeudenmukaiseen ilmaisuun Espanjan tauti. Kaikki kyllä tietävät, että ei se nimistä Espanjasta lähtenyt. Ja se on kyllä aika historiallinen epäoikeudenmukaisuus, kun tauti sellaiseksi on nimetty. Okay, thank you. Mr. Schenfeld. Herra Schenfeld. Dziękuję <clears throat> bardzo, panie przewodniczący. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin puuttua siihen kysymykseen, joka liittyy kehitysmaiden saamaan tukeen ja niiden tukemiseen neillä, joilla on resanaan epidemiat ja siinä samassa sitten pyrkivät ylläpitämään terveydenhuoltojärjestelmää kansalaisilleen. Olemme voineet todeta aivan erityisesti tämän näiden eri Ebola-missioiden aikana, matkojen aikana, on, on se lähinnä se, että näillä mailla on erittäin rajalliset mahdollisuudet pyörittää terveyden ja sairaanhoitoa. Ja minä nyt niiden tasoan tuomitse tavalla tai toisella, mutta lääkäreitä ja muuta terveydenhuoltohenkilökuntaa on niukalti. Ja valitettavasti sairaanhoitoa saadaan vain lähinnä näiden maiden pääkaupunkiseuduilla. Aika harva lääkäri vaivautuu maaseudulle alueellisten asutuskeskusten ulkopuolelle työskentelemään. Maaseudun asukkailla ei ole mitään sairaanhoitoa, ei mitään normaalia terveydenhoitoa eikä lääketieteen palveluksia käytettävissä. Näinpä juuri sitten tämä konkretisoituu karmeammalla tavalla epidemioiden aikana. Näin kun ajatellaan, äh, kuinka paljon äh, maailma ja Euroopan unioni äh, maksaa rahana kehitysmaille, mietityttää, miksei se, mikseivät nämä rahat johda mihinkään tulokseen. Onko teillä jotain viisasten kiveä tämän asiantilan muuttamiseksi ja parantamiseksi, niin mitä tulisi tehdä, e, jotta kehitysmaat voisivat kyetä luomaan e, tehokkaamman ja kestävämmällä pohjalla olevan terveydenhuoltojärjestelmän? Niin, että myöskin pienten maaseutukylien asukkaatkin pääsivät nauttimaan terveydenhuoltoa. Kiitos kovasti sitten herra Noiser. Äh, vielen Dank. Kiitos Linda Kiitokset äh, teille äh, maailman terveysjärjestöstä. Äh, puheenjohtajamme jo äsken nosti esille yhden teeman, eli, eli millä tavalla – voisimme sitten tukea niitä maita, joiden terveydenhoitojärjestelmä on hyvin hataralla pohjalla. Tämä konkretisoituu Ebola-kriisin kohdalla Sierra Leoneissa, Liberiassa tilanne on aivan yhtä, yhtä huonolla, huonolla tolalla. Ebola-kriisin jälkimainingissa toivottavasti sitten on pyydetty ottamaan opiksi. Minä olen kahdesti käynyt Sierra Leonassa itse tässä eikä aikaan näyttä, nyt ole mitään erityisen myönteistä raportoitavaa siitä. Ajatellaan, jos ajatellaan terveydenhuoltoa tai edes sairaanhoitopalveluikaan, kansalaisjärjestöt ovat karistaneet siellä Leonan pölyt useasti lopullisesti. Niinpä minun kysymykseni koskee sitä, että mit, mitä va, vaikutusta VHL voisi täällä olla niin, että heillä sitten olisi mahdollisuus vakiinnuttaa ja vakauttaa terveydenhoito- ja sairaanhoitopalveluja. Ja, ja sitten tietenkin että se kysymys, mikä sivuaa meitä täällä tässä Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnassa, näitä puimme, kun olemme nyt keskustelleet näistä uusista rahoituskehyksistä, ja siinä huomattu, huomattiin, että, että että äh, komissio ehdottaa tähän ulkosuhteisiin äh, tehokkaista äh, välinettä, joka, joka nimenomaan nivoutuu tähän läheisyys- ja ma- maahanmuuttopolitiikkaan, muuttoliikepolitiikkaan, niin minulla on kyllä hiukan epäilykset siitä, että sitäkö kautta sitten saadaan sairaanhoito, terveydenhoitopalveluja siellä näissä kohdemaissa parannetuksi. Muistuttaen tätä tilannetta vuonna 2014 ja se sama tilanne jatkuu edelleenkin. Eli olemme järkytykseksemme todenneet, että kun epidemia jossakin puhkeaa, silloin kyllä rahahanat aukeavat ja apua tulvii näille, näihin maihin. Mutta sitten kiinnostus hiipuu ja minkälaista kestävää parannusta, kestävää kehitystä tällä saralla ei saada aikaiseksi. Eli millä tavalla juuri sitten meidän suuret maat, esimerkiksi Euroopan unioni, voisimme tehokkaammin teille apua toimittaa? Kiitos, Anna Zaborska. Uh, thank you, Linda. Kiitos, Linda. Uh, vašu Kiitoksia paljon Kiitoksia tästä teidän alustuksestanne. Minulla olisi teille kaksi kysymystä. Mutta sitten haluaisin viitata kahteen dokumenttiin, jotka ovat Euroopan parlamentissa käsittelyssä tai valmisteilla. Kahtena asiakirjan haluaisin viittaa, viitata. Me työstämme valiokunnassamme mietintöä, joka liittyy Euroopan komission puiteohjelmaan terveyssuunnitelmasta on kyse. Siinäkin esiintyy monia ongelmia, jotka tekin mainitsitte, mukaan luettuna mikrobilääkeresistenssi. Tämä ensimmäinen asiakirja ja toinen asiakirja, johon haluaisin viitata, on AKT-EU kokouksessa hyväksytty asiakirja. Se hyväksyttiin Haitilla viime vuonna. Siinä puhuttiin terveydenhuoltopalveluiden piiriin pääsystä ja paremmista palveluista silloin, kun taistellaan infektiosairauksia vastaan. Nämä ovat kenties mielenkiintoisia myöskin teidän työnne kannalta. Ne saattavat olla teille tärkeitä. Mutta nyt sitten kysymykseni, tai kaksi kysymystä, jotka haluaisin esittää. kun te teette työtä ohjelmallenne pohjalta ja kun olette arvioinut edellistä ohjelmaa, olisin esittää teille kysymyksen. Miten aiempi ohjelma, johon te viittasitte, aiempi WHO on toimintaohjelma, kuinka se on toteutunut ja millä aloilla näette suurimmat puutteet WHO toiminnassa ja miten olette muuttaneet asioita, kun laaditte uuden ohjelman? Thank you. Kiitos. Cecil King viimeisenä, mutta ei vähimpänä. Grazie, Linda. Kiitos, Linda. Kiitos, tohtori Tetros, teillekin. Me olemme joskus tehneet yhteisiäkin aloitteita. Kiitos, että tulitte valiokuntaan. Minä lähden vähän kauempaa selittääkseni, miten, miten yhtäkkiä tänään ollaan muuttamassa vähän suuntaa ja lähestymistapaa, vaikka tässä vielä taivalta edessä on. Paitsi että on iskulauseita 70-luvulta, että kaikille terveyttä 2000-luvun mennessä. No näin ei käynyt, koska silloin tähdättiin tasa-arvoon. Mutta vuosia sen jälkeen on huomattu, että ei tämä oikeudenmukainen ja tasa-arvo ole oikein sanoja, vaan yhdenvertainen paremminkin. Eli siinä ympäristössä, jossa elää, sillä alueella kun elää, pitäisi olla tarjoalla vau, niitä valmiuksia ja palveluita sillä alueella. Silloin tämä iskulause terveyttä 2000 mennessä unohti yhden asian, että tässä on erilaisia aloja mukana, eikä ei tätä voi pitää kuitenkaan – pirstaloituneena kysymyksenä, eikä tätä voi pelkästään terveyskysymyksenäkään käsitellä. On paljon maita, joissa puhutaan terveydestä, sitten tarvittaisiin välttämättä myös kunnollisia tieitä, eli jos ajatellaan, missä on terveyskeskuksia maaseutualueella sydämisellä niin ihmiset eivät välttämättä pääse keskussairaalaan, kun ei ole yhteyksiä. Ei kannata kehittää keskyksiä ja sairaaloita, ettei huomioida myös laajempia puitteita. Eli todellakin tiet ja perusrakenteet. Entäpä minkälaisessa ympäristössä elävät? Ajatellaanpa Ebola. Se, että on jätteiden polttaminen, puhtaus. Jos ei tätä huomioida, niin kokonaisvaltainen lähestymistapa on tarpeen. Muuten kaikki epäonnistuu. Meidän pitäisi vähän laita näkemystämme ja lähestymistapaamme. Ehkä monellakin alalla huomioida terveys, jotta ratkaisuja löytyisi. Sitten tulee miten Ebola-kokemuksiin Gineassakin. Minä näin kuinka paljon siellä oli ponnisteltu paikallisranoisten voimin. Niin siellä ruvettiin rakentamaan ja vahvistamaan omaa terveysjärjestelmää niin, että olisi myös lääkäreitä eikä pelkästään suurissa sairaaloissa, vaan myös eri alueilla pienemmissä keskuksissa, jotta jokainen henkilö saisi tilaisuuden tavata lääkäriä. Uusia, uuti, uudistuksia tarvitaan paljon enemmän muuallakin. Tarvitaan myös alueellisia osaamiskeskuksia. Jos ei tällaista ole, kun sen pitäisi kuitenkin olla viite kaikille muulle olipa epidemia tai sairaus mikä tahansa, niin oli tällaista ole, niin olisi aika hankala. Ebolassa se huomattiin. Ei ollut alueellisia keskuksia, osaamiskeskuksia, jotta voitaisiin pelastaa ihmisiä. Meidän pitäisi ottaa opiksi näistä kokemuksista. Pitää uudistaa terveydenjärjestelmää, saada aikaan osaamiskeskuksia, paikallista kouluttamista. Olisi enemmän lääkäreitä ja sairaanhoitajia paikan päällä. Kaikki lähtee koulutuksesta. Me tarvitsemme myös lääkkeitä minä korostaisin vielä yhtä asiaa. Kun puhutaan lääkkeiden saatavuudesta ja kansallisen terveysjärjestelmän uudistamisesta, niin monessa Afrikan maassa on tavallaan on, on perinteistä lääkintää ja uutta lääkintää. Monet haluavat tämän jotenkin yhdistää. Se on hyvin tärkeää, nimittäin näin eivät potilaat joudu menemään sitten tuntemille teille käyttämä lääkkeitä, joita kukaan ei tunne tai jolla ei ole mitään vaikutusta. Siksi haluaisinkin tietää WHOlta, oletteko te huomioineet tällaisen lähestymistapan, joka olisi integroitu kokonaisvaltainen, huomioida kaikki eri alat, niin että ymmärrettäisiin, että terveys ei yksinään tuo ratkaisua, eli siinä huomioida ihmisen elinympäristöä, perusrakenteita. Toisin sanoen kaikki ne voimavarat on otettava käyttöön eri alueilla huomioiden ympäristö. Kiitos. No niin, tohtori Tetros, aika lailla tuli kysymyksiä, aika yksityiskohtaisiakin. Osoittaa vain, että kollegat ovat kovin kiinnostuneita aiheesta. Kolme on muuten lähtee pari viikon päästä Gineankin Katsotaan, miten siellä on opittu Ebolasta. Olkaa hyvä. Yeah. Um, thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minä äh, vastaan järjestyksessä esitettyihin kysymyksiin. Kehitys ja terveys kytkeytyvät toinen toisensa, kuten oikein totesitte. Ja ja paitsi eh, kehitys, eh, eh, myös terveys on, on tällainen perusoikeuskysymys päämäärä sinällään. Ja sitä kautta me päästään myöskin vaurauteen. Siinä on niin kuin tällainen kaksi, kaksipuolinen kolikko. Eli näin nämä seikat on muistettava, kun päätöksiä teemme tällaisesta universaaleista kysymyksistä. Mutta se on, tämä kehitys on vertikaalinen, se kytkeytyy kehitykseen ja sekä taloudelliseen että yhteiskunnalliseen. Tämä nyt on ihan selvää tässä teille siitä sen enempää. Niin, mitä sitten tulee meidän kytköksiimme muihin organisaatioihin ja WHOn Ebola-kokemuksiin? Me olemme olleet mukana monissa epidemioissa, jos näin voidaan sanoa. Mutta harvassa tilanne on päässyt niin pahasti käsistä kuin Ebola, mutta muutama kuukausi sitten oli tällainen SARS-epidemia, mutta se eteni hyvin nopeasti siinä ja saatiin hyvin nopeasti sitten nämä DRC aika nopeastikin aisoihin monista maista tulleen avun ansiosta saatiin aisoihin nopeasti. Sitten Madagaskarin rutto, en tiedä, jos varmaankin se maailma siitä oli kovinkaan hyvin ivällä, mutta me saimme sen aisoihin niin ikään hyvin aika nopeasti. Se oli aika vaarallinen, siis hengenvaarallinen suorasta. Siinä oli kolme tällaista tekijää, jotka vaikuttivat tähän. Eli se puhkesi aiemmin kuin luultiin, ja se oli yllätyshyökkäys taudin taholta. Ja, ja, ja, ja, ja toisekseen se eteni muuallekin mukaan endemisiin alueisiin tutulle seuruille yllätön. Ja sitten se oli erittäin huolettava. Erityisesti tämä yllätyksellisyys oli, oli hätkähdyttävä. Mutta e, saatiin sitten naisoihin marraskuussa rajat e, ei ylittynyt Marburg virus ulottui Keniaan yhdessä, yhdessä tapauksessa, mutta sekin saatiin nopeasti, aika, aika nopeasti. WHOn rooli oli e, tällainen koordinoiva rooli, e, osapuolet yhteen saattava rooli e, silloin, kun tällaisia epidemioita puhkeaa. Eli tämä järjestelmä on nyttemmin parempi, se nyt reagoimaan kaikkeen paremmin kuin aiemmin. Mutta eh, eh, tämä haavoittuvuus suinkaan ole mihinkään hävinnyt. Hiukan eh, paremmin tässä pärjäämme taistelussa näitä mm, sairauksia vastaan kuin aiemmin, mutta ei läheskään niin hyvin kuin haluaisimme. Meidän pitää jatkuvasti tehostaa työtämme, jotta kykenemme reagoimaan mahdollisimman nopeasti pelkästään ulkopuolinen apu ei tässä auta, vaan nimenomaan tämä maakohtainen, maa, mm, kunkin maan tasolla tapahtuva, tapahtuva työ, niiden oma kapasiteetti ja kyky ovat ratkaisevassa roolissa. Mehän pyrimme kaikkien heikoimpien terveyspalveluja vahvistamaan, koska sitä kautta sitten turva tehoaa kaikkein parhaiten jos ei kukaan ole turvassa, e, jos ei joku, yksi ole turvassa, kukaan ei ole turvassa. Tämä on niin yksinkertaisesti. Viruksethan e, matkustavat rajan yli mm, noin vain. Ja, ja mahdollisimman moneen maahan sitten tietysti pyrkivätkin viemään. Sen vuoksi näin eturintaman, etulinjan maihin kannattaa investoida ja siellä rakentaa juuri nämä järjestelmät sitten niin, etteivät taudit pääse leviämään hallitsemattomasti. Yksi me vakavimmista ongelmista liittyy tähän yhteen kysymykseen. Eli onko tässä otettu opiksi? Kyllä ja ei. Kyllä on otettu opiksi, opiksi koska olemme pyrkineet parantamaan juoksuamme ja tehostamaan työtämme. Näillä vähillä investoinneilla olemme jossain saaneet paremman responssin kuin muualla. Eli kuten sanottu, epidemiat ovat ovat talttuneet jonkin verran. Mutta toisaalta opiksi ei ole otettu, koska tässä on tällainen paniikin, paniikin ja piittamattomuuden noidankehä. Esimerkiksi jos, jossain Ebolan torjumisessa olisi liittänyt murto osa näistä investoinneista, jos ne olisi tehty ajoissa – kannattaa hoitaa hommat kuntoon ennen sadekautta esimerkiksi, jos tietää, että silloin niitä ongelmia tulee. Mutta, mutta kun vettä sataa kaatamalla, kaikki talot sortuva, ovat sortumassa, silloin panikoidumme ja investoimme suuria summia. Mutta sitten kun ei mitään tapahdu kuivana kautena, ei kukaan muista näitä ongelmia monet aivan hyvin harvat maat tarjoavat mitään rahoitusta näinä kriisien välivuosina. Koska olemme tässä nyt tällaisessa viittamattomuuden tilassa. Siksi investoinnit eivät kiinnosta ketään. Sen vuoksi minä aina omissa veisteissäni kootan, yritän korostaa sitä, että nyt on investointien aika. Ei enää, silloin, se on, liian, silloin on liian myöhäistä syytää rahaa, kun ongelma on jo päällä. Tietysti meillä on tällaiset hätärahastot äh, käytössä, jotka mahdollistavat sen, että kykenemme hyvin nopeassa tahdissa, nopeasti äh, siirtymään paikan päälle ja äh, vaikka Ugandaan, Jemeniin, Syyriaan, jossa rahat ovat lopussa siltä osin emme ole oppineet, eh, koska nyt taas sitten rahaa on niukasti tässä hätärahastossa, eh, mitään akuullista hätää. Sitten eh, myöskin lääkäritten rooli näissä epidemia vai maissa, mitä arvoisa edustaja totesi, on aivan oikeassa. Jos ajatellaan tätä henkilöstöä, maaseutu on hen- asemassa kaupungista hiukan paremmissa. E, me pyrimme saamaan luomaan kannustimia niille, jotka haluavat toimia maaseudulla ja syrjäseuduilla. Mutta toinen seikka sitten, mikä, mikä, mikä ajaa sitten näitä vähiä ammattilaisia kaupunkeihin. E, meidän e, pitää erityisesti painostaa järjestelmän vahvistamista, koulutuksen tehostamista, uusis, uudet monivuotinen rahoituskehys täällä Euroopan unionissa mahdollistaisi esimerkiksi parhaimmillaan koulutuksen tehostamisen ja henkilöstön lisäämisen näillä altteimmilla alueilla ja saada sitten henkilökuntaa myöskin tänne maaseudulle. Tämän, tässä tasapaino on täysin vinksallaan siis ajatella näitä kaupungistuneita ja maaseutualueita ja niiden saamia terveyspalveluja. Sitten epidemioiden äh, vastustuskyky tai kyky vastustaa. Ei tässä ole kysymys nyt pelkästään näitä, nämä äh, toisen asteen äh, laitokset, jotka sitä kykenevät torjumaan. Ei, kyllä ne ovat nämä ensivaiheen primäärit ö, tahot, niin kuin parlamentaarikko aivan oikein totesi, kannattaa investoida peruskysymyksiin. E, e, investointi olisi siellä tarpeen, investointi olisi siellä tarpeen, mutta ne ovat aika heikossa, heikossa jamassa. Ja me on palattava alkulähteelle. Yksi sen äsken edustaja juuri muistutti tästä 1970 äh, äh, äh, Almantissa käynnistyneestä liikkeestä. Se on viettää 40 päiviä muuten minä vuonna. Eli perusterveydenhuollon pitäisi olla kaiken terveyspolitiikan keskiössä perusterveydenhuolto, ens, ensiasteen perusterveydenhuolto, on esimerkiksi juuri tarttuvien ja tarttumattomien tautien hoidossa aivan ensisijainen tekijä, tärkein tekijä. Meidän pitää siis perusterveydenhuoltoon panostaa, muistaa, että se on keskiössä paitsi kaupunkialueilla, erityisesti maaseudulla. Silloin kun siihen investoidaan, sen jälkeen on sitten helpompi taas sit hoitaa näitä jatkotoimia mitä voidaan oppia aiemmista investoinneistamme. E, esimerkiksi tuberkuloosin, HIV, tämän tyyppisten tautien torjumiseen on uhrattu toki varoja, mutta sitten tämän terveydenhuollon peruspilareiden vahvistaminen on edennyt huonosti. Malaria ja AIDS-torjunta on tietenkin ollut hyvin tärkeää siitä on kahta kysymystä. Mutta perus, terveydenhuollon perusrakenteiden vahvistaminen on vielä tärkeämpää, kun tätä kautta sitten järjestelmä on valmis toimimaan myöskin tulevaisuudessa. Se on investointi tulevaisuuteen suoraan. Nyt kun investoimme ohjelmiin ja terveysjärjestelmien vahvistamiseen, sen vuoksi se on niin tärkeä maiden oman omian järjestelmän vahvistaminen on tärkeä kahdesta syystä. Ensinnäkin tietenkin pystyy tarjoamaan parempaa terveydenhoitoa ja sen asukkailleen, mutta samalla myöskin vahva terveydenhoitojärjestelmä on turvamuuri, joka, jonka taakse sitten epidemiat jäävät. Eli tässä kaivataan nimenomaan terveydenhuoltojärjestelmien vahvistavaa järjestelmiä vahvistavaa rahoitusta. Me on nyt saatava tämä kuilu umpeen. Terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen tarjoaa meille parhaan turvan epidemioita pandemioita vastaan. Sitten maahanmuuttoa vielä. Eli, eli ellei tätä ma- maahanmuuton perussyytä saada kitketyksi, oireiden hoito ei tule auttamaan. Me ymmärrämme, missä, mistä tämä juontuu, selkkauksesta, köyhyydestä, työttömyydestä, kouluttamattomuudesta, koulutusmahdollisuuksien puutteista. Silloin terveydenhuoltoa ei parane unohtaa. Se olisi parempikin Eh, juuri nämä inhimillisen pääomaan investointi, jotka sitten pureutuisi näihin perussyihin, jotka johtavat ylipäätänsä muuttohalukkuuteen. Mitä tällä hetkellä tehdään maahanmuuton suitsimiseksi ei auta pitkällä aikavälillä. Kyllä kannattaa strategiaan nimenomaan panostaa ja siihen uurta rahoitus. Siihen oma aikansa menee, mutta, mutta strateginen lähestymistapa on tähän ainoa oikea ratkaisu. Mutta se ei tietenkään poista ollenkaan tarvetta pureutua ja investoida näiden perussyiden poistamiseen ja edellytysten, peruselämän edellytysten vahvistamiseen. Sitten tämä erilaisten vastustuskyky heikkeneminen, siitä puhuttiinkin. Sitten lopuksi kysyttiin ja vietattiin tästä terveydestä, että sitä pide, nähdään sen itse termin taakse, että käsitteen taakse. Ei niin, että, että lähestymistapa olisi tällainen sektorit ylittävä. Tässä tekijät voivat olla, muuttujat voivat olla kaupallisia, poliittisia, ympäristöpoliittisia ja sitten näiden perussöiden perussyihin pureutuminen on aivan olennaista. Ja siksi me tällaista monen tahon ja monen tason äh, lähestymistapaa tässä markkinoimme. Ja pyrimme saamaan sitten äh, äh, hyväksytyksi tiettyjä ohje, ohjeistoja sitten tämän monialaisen lähestymistavan yleistämiseksi ja vahvistamiseksi. Muutaman kysymyksen varmaan tässä tuli nyt vastanneeksi, ennen ihan kaikki. Kiitoksia kovasti yleensä. Kollegat kyllä ilmaisivat, jos se vastausta ole kuulunut, eli varmasti vastasitte. Minä haluaisin kiittää tohtori Tetros, Jakob ja Susanna oli muuten aikanaan tautivalvontakeskuksen johtajia, siksi tunnen hänet niistä kuvioista. Hänellä on paljon kokemusta näistä asioista, joista täällä nyt puhutaan. Ehkä voimme kiittää tohtori Tetrossissa. Pidämme yhteyttä myös, kun työ tässä jatkuu. Thank you. Thank you. And now maybe we're going to put two guest speakers for the next one up here. Ehkä sitten seuraavat vierat voisivat tulla tänne. Okay, colleagues, we have... Kollegat, kolmanneksi liutta puhujia. Meillä oli Global Compact aiheen aiemmin tässä ja nyt käytiin keskustelua WHO kanssa. Nyt puolestaan metsistä on puhetta UNEPinkin kanssa. Kohta kuusi. Tämä on ensimmäinen keskustelu uudesta valiokunta mietinnöstä liittyen luonnonvarojen avoimen ja vastuullisen hallinnan kehitysmaissa. Esimerkkinä metsät Heidi Hautalan esittelijämme, mutta hän ei ole tänään paikalla. Florence Markellesi korvaa hänet tässä. Täällä työ alkaa tänään. Meillä on komission selvityskin metsänhoidosta kehitysmaissa vuodelta 2016 viime vuonna. DV kävi Kamerunissakin, katsoin metsähoidon tilaa siellä. Nyt meillä on valiokunta aloitteinen mietintö tulossa yhdessä ympäristövaliokunnassa 54 artiklan nojalla. Todella kiva, että meillä on täällä kaksi vierailijaa tänään. Thierry Lucas, joka UNEPin toimiston päällikkö Brysselissä ja Chantal Märämisen, joka on DevKosta ympäristöosastolta. hän oli täällä jo aiemminkin. Muistan, että, että hän käsitteli myös kehitysavun rahoittamista ennen Addisin kokousta. Meillä oli mietintö luonnosta vielä. Nyt on ajatuksena kuulla asiantuntijoita, kahta puhujaa. Herra Lukas ensin ja sitten Rouva Märinsen. Tiede Lukas, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Ms. Kiitos, rouva McAvan. Hyvät naiset ja herrat, aion nyt esitellä teille YK ympäristöjärjestön raportin. Haluan lyhyesti kertoa tilanteesta ja sitten DEFCO-pääosaston kollega kertoo lisää. Hienoa tämän esityslistalla, koska mikäli lisätään bio diversiteettiä samalla parannetaan ekosysteemiä ja ihmisten terveyttä. Tämä liittyy seuraavaan kohtaan, jossa puhutaan alkuperäiskansoista, koska metsät ovat monien alkuperäiskantojen koti. Ensinnäkin meillä on Pariisin sopimus ja nyt on saatu asiat liikkeelle. Meidän täytyy pitää ilmastonmuutos alle kahdessa asteessa. Metsät ovat tässä suhteessa erittäin tärkeässä. Mikä tarkastatte ensimmäistä kaaviota ja toivon että pystyttäisiin lukemaan, mikäli trooppinen metsäkato jatkuu, päästöt tulevat olemaan suuremmat kuin koko EUn päästöt tällä hetkellä, mikäli trooppiset, trooppinen metsäkato olisi yksi maa, niin päästöt suurimmat. Paisin sopimuksen osalta voidaan hoitaa asia joko ilman metsiä tai metsien kanssa. Me käytetään metsät mukaan, niin silloin ilmasto tulemaan viileämpi, päästään alle kahteen asteeseen ilmastonmuutosta. Tämä tulee olemaan myöskin halvempaa, koska investoinnit maksat itsensä takaisin ja merkitykset ne ovat merkityksellisiä investointeja. Lisäksi pystyn toimimaan nopeammin, koska 2025, kaksi vuotta aikaisemmin, päästään huipputilanteeseen metsien suhteen. Katsomme, että metsät tarjoavat 20-24 prosenttia ilmastonmuutoksen estämispotentiaalista. Investoit metsään ovat kuitenkin jääneet lapsipuolen asemaan maailmanlaajuisesti katsettuna. Pariisin sopimus ja sen artikla 5, jossa vaaditaan metsien suojelua, on ainoa lieventy, lieventämiseen liittyvä sektori, jota varten on oma artiklansa – me uskomme, että EU voi piirtää artiklaa eteenpäin, edistää sen toteutumista. Kestävän kehityksen tavoitteessa myöskin mainitaan tavoitteen 15 tai 50 kohdalla metsien merkitys. Mutta sanon myöskin, että metsät ovat avainasemassa, koska 25 prosenttia maailman väestöstä on riippuvaisia metsästä. Se on ihmisten elinkeinon kannalta tärkeä ja biologisen, biologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeä asia. Kaikki, joka hyödyttää ihmisiä maailmasta katsottuna liittyy metsiin. Ja kun on se terveysongelmista, niin terveyden voidaan hakea apua myöskin metsistä. Yhä enemmän on myöskin tunnustettu metsien merkitys ja 300 miljoonaa ihmistä asuu metsissä. So, normally... Joten yleisesti ottaen kehitys on aina tapahtunut siten, että puututaan metsäkatoon metsäkato on saatu pysähtymään, niin sitten kehitystä on tapahtunut. Me uskomme, että me voisimme luoda jonkinlaisen tunnelin. Voisimme keksiä keinon, jonka kautta ei me lähdetä tälle tielle kaikkialla maailmassa. Tämä meidän tavoitteemme. Haluamme varmistaa, että meillä on kaikki ne elementit, jotka mahdollistavat sen, että saadaan tämän tunnelin aikaan, koska saattaa kestää vuosia satoja ennen kuin tämä kaari ilmiö toteutuu. Ei meillä ole aikaa odottaa niin pitkään. Tässä mainitsen jotakin lukuja, niitä tiedätte, mitä tapahtuu seuraavien viiden vuoden aikana 2010-2015, mitä on tapahtunut jo Brasiliassa. Nettomenetyksiä metsäkato 0,2 prosenttia, Indonesia 0,7 prosenttia, Myanmarissa 1,8 prosenttia. Luku tai kaavio on myöskin Paraguayn ja Urkoinnon välisestä tilanteesta. Sillä nähdään, kuinka metsät ovat kadonneet vuodessa. Näin on tapahtunut monissa paikoissa eri puolilla maailmaa. Siinä sitä ollaan. Mitä nyt tarvitsisi tehdä? Tämä on viesti teille. Meidän täytyy erottaa metsäkato kehityskysymyksistä. Ja kun puhutaan kehityksestä, usein rakentaa teitä ja metsät katoavat. Ei tämä ole meidän visiomme. Meillä on tilaisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä. Meillä on Pariisin julistus. Se on olemassa. Sitten meillä on myöskin poliittista tahtoa, mutta meillä on myöskin osaamista. Me olemme tehneet jo työtä DEFCO-pääosastolle ja muiden projektien yhteydessä. Tätä osaamista ei pidä menettää, pistä hukkaan. Esimerkiksi elintarviketurvallisuus, ilmastonmuutos ja metsäkatto. tulevat, ne täytyy saada tällä seuraavalle kahdelle vuodelle. Tämä on oikea viesti. Sen viestin haluaisin kuulla YK puolella teidän suunnaltaan. Sitten lopussa tarvitaan myöskin rahoitusta. EUn jäsenvaltiot ovat toimissa edeltä, edelläkävijöinä. 5 miljardia on sidottu tähän toimintaan. Saksa on kaikkein suurin avunantaja. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Meidän täytyy jatkossakin antaa riittävästi kannustumia ja rahoitusta niitä maita varten, jotka sitten pyrkivät estämään metsäkatoa. Lyhyesti sanottuna tarvitsemme seuraavaa. Ensinnäkin täytyy tunnustaa, että metsät ovat tärkeässä asemassa Pariisin sopimuksen kannalta. Me antavat toivon kipinä koko asialle. Täytyy tehdä yhteistyötä, sen täytyy olla periaatteena kansainvälisellä tasolla, alueellisella tasolla ja kansallisella tasolla tarvitaan yhteistyötä. Niitä kaikki sidosryhmät kootaan saman pöydän ääreen. Viimeinen seikka, joka minun kaikkein tärkein, on se, että yhtäkään maata ei pidä jättää jälkeen. 20 maata eri puolilla maailmaa voivat hyötyä RED-hankkeesta. Tänään on keskityn niistä kymmenen. Brasilia ja Indonesia ovat kärkipäässä. Nähdäkseni tämä on väärin. Meidän pitäisi lähettää näille maille, muillekin maille oikea viesti, kuten Kamerunille, jossa hiljattain vierailin. No, kaikki täytyy saada mukaan. Kiitos sitten Chantal. Um, I'm going to skip the... Aion unohtaa varsinaisen tekstin. Te olette paljon nähneet näitä PowerPoint esityksiä. No mitä tässä juuri kuultiin, niin meille metsät ovat kaikkein rikkaimpia, monikäyttöisimpiä uusiutuvia voimavarajoita on olemassa, kun tässä kuultiin, miten se vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Metsistä saadaan luonnon monimuotoisuutta, siellä tarvitaan tuloa köyhimmillekin maailmassa todellakin hyödyllistä myös 2030 agendan täytäntöä paremiseksi, myös kun meillä on kehityksestäkin yhteisymmärrys. Metsät voivat auttaa tässä luomaan rauhaa, vaurautta, huomioida koko planeetta ja ihmiset. Oli hauskaa nähdä yhteisymmärrys syntyneen. Että yhdessä haluttiin torjua laittomia hakkuita, torjua kestämätöntä hyödyntämistä metsissä. Mutta niin, että hyvää hallintotapaa tuetaan ja tarvitaan parempia valmiuksia. Siksi DEVE ja sen mietintö luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa on kovin tervetullut. Jälleen kerran mietintö joka on melkein hyvä peruste jatkaa työtämme metsien tiimoilta. EU on edelleen sitoutunut hyvää hallintotapaa edistämään metsänhoidossa. Meillä on ollut lippulaiva-aloite, jota olemme jo pitkään täytäntöön panneet oma toimintasuunnitelma metsänhoitoa kauppaa varten. Se on kattava työkalupakki, jolla voidaan torjua laitonta tuotantoa ja kulutusta metsätuotteiden osalta. Sikäli hyödyllinen, että saadaan mahdollisuus myös koalitio EUn ja muiden maiden sidosryhmien ja yksityisten yritystenkin kanssa, kun on kyse myös kauppaa käyvistä ja metsää hakkavista yrityksistä, että päästään laittomissa hakkuissa perimmäisiin syihin kiinni. Se on hyvä, koska siinä on puututtu huono hallintotapaan, avoimuuden puutteeseen, vastuunkannon puutteeseen, rajalliseen osallistumiseen, huonon lainsäädäntöön, niin on puututtu kauppatoimin, kehitysyhteistyön voimin, ja niin, että on saatu paljon tahoja mukaan. Tämä on aika tavatonta, että on vain yksi aloite, joka kasaa eri näkökohtia. Ihan muutaman esimerkin haluaisin antaa. Ajattelimme puhua pidempäänkin, mutta emme halua pitkästyttää teillä liian pitkällä puolella. Jos haluat enemmän tietää eri maista, niin voimme kyllä palata tähän myöhemminkin. Muutaman sekunnin verran puhuisin Indonesiasta. Siellä on ensimmäinen lupamenettelyjärjestelmä – 2016 käynnistetty. Meillä on noin 39 000 FLECT-lupaa myönnetty tuonille EU-hun. Se vastaa 1,2 miljardia dollaria. Tämä vastaa myös 25 prosenttia trooppisen puun tuonnista EU-hun. On erittäin tärkeää, että tällainen lupamenettely nyt on jo käytössä. Ensi viikolla EU ja Indonesia julkaisivat ensimmäisen tarkastuksenkin. Sekin on hyödyllinen, kun käydään läpi tätä. Mutta jotta pääsee näin pitkälle Indonesiassa, niin se oli todella pitkä taival, jonka yhdessä Indonesian viranomaisten kanssa kävimme läpi. Siinä uudistettiin perinpohjaisesti metsänhoitoalaa. Meidän piti päästä eroon räikeästä ha- laittomasta hakkusta eroon, uudistaa koko järjestelmää ennen kuin lupamenettelyä pystyttiin edes käynnistämään. Siihen meni pitkä aikaa. Sama koskee Ghanaa. Toivottavasti tulevina kuukausina tai vuoden aikana voitaisiin ruveta lupia myöntämään. Sekin on merkinnyt lainsäädäntöjärjestelmän tämän säännöstön peripohjaista uudistamista. Sen myötä kansalaisyhteiskunta, hallitus, yksityinen sektori voivat käydä läpi oikeudellisia kysymyksiä, miten asioita täytäntöön pannaan, selvittää, mitä pitäisi uudistaa yhteisvoimin. Meidän kantamme FLEC-kumppanina tavallaan kauppapuolen edustajana on ollut se, että me painostamme kumppaneita, että lainsäädännössä saadaan aikaan uudistuksia ja että ne myös täytäntöön pannaan. Se on ollut tärkeää niin ikään on tärkeää se, että meillä on verkossa alusta, jolla tarjotaan tietoja hakkuista ja tuonnista. Se ei koske pelkästään hallitusta, vaan myös kansalaisyhteiskuntaa ja yksityistä sektoria. Eli tässäkin on järjestelmä syntymässä sellaisen toimien voimin, jotka eivät yleensä tee yhteistyötä. Sitten Honduras. Se oli tavallaan hänen huippuna näissä vapaaehtoisten kumppanusopimusten neuvotteluissa. Hondurasin kanssa ehkä alkukesästä se voidaan käynnistää. Se on ollut mielenkiintoinen prosessi, kun maa on tunnettu, tai oikeastaan nyt ei niinkään tunnettu hyvästä hallinnotavastaan, niin nyt hallitus on kuitenkin halunnut uudistaa metsänhoitoa. Ei pelkästään uudista, jotta saisi siitä enemmän tuloja, vaan että prosessi olisi osallistavampi. Tämä on ensimmäinen kumppanuussopimus, jossa alkuperäiskansat ovat olleet mukana neuvotteluissa. Kun mukaan lähdin neuvotteluihin Hondurasin kanssa, niin viime viikolla totesin olevani todella hämmästynyt, kun en neuvotellut hallituksen kanssa, hallituksen, yksityissektorin, alkuperäkansojen ja muiden sidosryhmien kanssa – kaikki minun edessäni toisella puolella videonäyttöä. Ja kysyin, ovatko samaa mieltä sitten hallituksen kanssa suhteessa meidän kantaamme. Ja sain suorasukaisia vastauksia itse kultakin, mikä oli erittäin hyödyllistä. Hondurasin kanssa on nyt nähty ensimmäisiä yrityksiä ottaa ihmisoikeudet mukaan. Tämä lainsäädäntö, joka liittyy liittyy hyväksyntään. Ei se nyt ihan täydellinen ole. Emme halunneet painostaa sen enempää, koska emme halunneet, että, ettei tule huonoa lakia, mutta ainakin tässä on tilaisuus ottaa se mukaan järjestelmään, jotta hallitus ja kansallisyhteiskunta voivat keskustella, mitä pidemmällä aikavälillä pitäisi toteuttaa, mikä olisi hyvä lakia ja mitä voitaisiin täytäntöön panna vapaaehtoisen kumppanisopimuksen ja lupamenettelyn myötä. Sitten on muita maita. Kamerun mainitsitte sen täytäntöpanovaiheessa, Kongon tasavalta, mielenkiintoista kehityskulkua. Ja sitten mm, olimme sitä mieltä, kuulimme, että tämä oli aika ja mennyttä, mutta nyt se on palaamassa esityslistalle. Guyana yritetään saada se päätökseen, mutta vasta sitten kun lainsäädäntöuudistukset on saatu kuntoon odotusten mukaisesti. On monenlaisia maita erilaisen kokemuksen. Kaikki mielenkiintoisia varmasti. Se tukee sitä työtä, mitä tehdään metsäkanon parissa. Me olemme myös FLECT työohjelma saattamassa päätökseen 2018-2022, jossa pyrimme virtaviivaistamaan järkiperäistämään sen, mitä on tehty flektaloiden puitteissa. Meillä on kerrottu, että liikaa aikaa suhtaantuu näihin kumppanuussopimuksiin, vaikka ne ovat tietenkin tärkeä osa, mutta on muitakin tärkeitä työalueita, keskustelut yksityisen sektorin kanssa, konflikti puun kanssa täytyy tehdä työtä, paremmin suunnitella myös toimijamme. Eli siihen me paneudumme ja yritetään hoitaa se jäsenvaltioiden kanssa loppuun vielä tulevina viikkoina. Toivottavasti tämä näkyy sitten siinä, miten maailma on muuttunut sitten niiden päivien, kun FLECT käynnistettiin 15 vuotta sitten. No totta kai me olemme sitoutuneita edelleen puuttumaan laittumaan hakkuuseen FLECTissä. Me tiedämme, että se johtaa metsäkatoon. Olemme myös tietoisia, ettei se ole ainoa syy metsäkadolle – kaivannaistoiminta, kaupungistuneen maatalous ja varsinkin eri hyödykkeet saattavat johtaa metsäkatoon. Me olemme miettineet palmuöljyä, soijaa, naudanlihaa, kahvia yksinä syinä metsäkadolle. Me tiedämme, että huono metsänhoito ja hallinto lähinnä johtavat metsäkatoon. Siksi meidän täytyy puuttua laittomuksiin, maan käyttöä kohentaa yhdessä erilaisten uudistusten avulla. Parempaa täytäntöpanoa tarvitaan. Me tiedämme, että ne ovat ennakkoedellytyksiä, jos me haluamme vähentää metsäkatoa ja näin ollen puuttua myös ilmastonmuutokseen. Me tiedämme, että FLECT-aloite ja vapaaehtoiset kumppanuussopimukset tarjoavat paljon eväitä ajattelulle silloin, kun mietitään laajempia kysymyksiä metsäkadossa. Ei sitäkään pitäisi unohtaa, vaan käyttää sitä, mitä on kerätty viimeisen 15 vuoden aikana. Varmasti olette huomannut, että komissio julkaistu pari tutkimusta, jotka ulkopuoliset asiantuntijat ovat laatineet. Ne miettivät, mitä jatkotyötä voidaan tehdä metsäkadon parissa. Emme ole jääneet pyörittämään peukaloita odotellemme näitä selvityksiä. Tiedettissä mainitsin, että tässä on Rediä selvitetty. Meillä on työvireillä myös tämän aloitteen parissa. Ja sitten totta kai maavistuksen osalta se on tärkeää monessa maassa metsäkadonkin kannalta, jos ei ole selvää selvitystä maanomistuksesta, ehkä on puistoja, jotka on myös esimerkiksi öljynetsintätarkoituksessa käytössä. Jos on ristiriitoja omistuksessa, niin metsäkato jatkuu jatkumistaan. Metsäkato on monimutkainen kysymys. Kun ajatellaan raaka-ainepuolta ja mitä vaikutuksia niillä on metsäkatoon, niin täytyy olla tarkkana. Koska jos sitten väitetään, että muutetaan tätä arvoketjua metsäkadon estämiseksi. Mutta jos kuitenkin näitä tuotteita edelleen tuodaan, niin sitten ei pidä tilanteessa, että se siirtyy muuhun maataloustuotantoon. Tässä on aika paljon vielä tehtävä työtä niin, että saadaan suojelua metsille ympäristönä, mutta myös sitten tuloja maailman köyhimmille. Tässä täytyy punnita tarkkaan asioita. Katsotaan, miten voitaisiin tätä työstää entisestään ja tähän päätänkin. Thank you. Seems like... Kiitoksia. Varmasti meidän mietimme osuu hyvään ajankohtaan, jos te olette kehittelemässä neljävuotista työohjelmaanne. Kollegat, muistakaapa, että kun me sen viime vuonna teemme tämän tutkimuksenkin, se on politiikkaosaston laatima ja siellä on Flektistä lukutietoja. Gaanasta, mitä maita täällä nyt olikaan, Tansania, Kamerun, siis tässä selvityksessä. No niin, Heidi Hautola oli todella paikalla, mutta Marcel Lesi on, olkaa hyvä, Florian Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Toden totta, Heidi ei päässyt tänään paikalle. Hän on Helsingissä ja korvan häntä. Tämä on suuri ilo, koska olen voinut osallistua Cameronin matkalle, sillä tarkastin juuri metsäkatokysymystä. Aluksi haluaisin ensinnäkin kiittää näistä esityksistä, koska asiat ovat paljon edistyneet omassa suhteessa. Olemme samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte, olipa sitten komission tai UNEPin edustajasta. Hienoa, että komissio on valmis äh, esittelemään toteutetustutkimuksensa, joka liittyy metsäkadon vastaiseen taisteluun, koska nyt asiat täytyy oikein saada liikkumaan oikeaan suuntaan, koska Pariisin sopimus Pariisin sopimus mahdollistaa sen, että metsät voidaan saattaa todellakin unionin politiikan keskiön. Tässä täytyy muistaa kaksi lukua. 30 prosenttia on kapasiteettia ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja 20 prosenttia hiilidioksipäästö syntyy metsäkarosta, joten on vaikea tarttua Pariisin sopimuksen haasteisiin, ellei metsä oteta huomioon. Uskon, että on myöskin tärkeää, että toimintanne keskiöön otetaan myöskin alkuperäiskansassa kansata oikeus maanomistuksen esimerkiksi koska meidän täytyy suojella metsiä mutta samalla, ja samalla välttää metsäkatoa. Mitä komission tulee, olette erittäin mielenkiintoisia ja kenties voitaisiin valiokunnan työssä ottaa nämä seikat huomioon, esimerkiksi due diligence va- vaatimukset, se on kyllä kyse metsään liittyvistä raaka-aineista ja myöskin rahoitusinvestointien linkitys, eh, investointia metsäalan täytyisi tarkastella siten, että tarkastellaan kestävää tuotantoa ja kestävyyskriteereitä ja myöskin jonkinlainen valvontajärjestelmä tätä varten tässä aikana. Uskon, että nämä ehdotukset ovat asioita, joista olemme täysin samaa mieltä TV-valiokunnassa. Ne ovat erittäin tärkeitä. Lisäksi uskon niin ikään, että kun te sanoitte, kuinka saataisiin aikaan jonkinlainen toimintasuunta Euroopan tasolla metsäkadon estämiseksi. Tämä on erittäin tärkeä asia. Euroopan parlamenttikin on tästä peräänkuuluttanut. Tästä olisimme mielemme lisää tietoa. Toisaalta te sanoitte myöskin, taikka siis Heidi hänet on laatimassa tätä omalta mietintöä, valiokunta mietintöä, joka on metsäkaton, niin äh, tässä pitäisi ottaa huomioon kaikissa, mitä täällä aiemmin sanottiin. Ja myöskin Cameronin matkan tulokset kyllä nyt pitäisi painottaa sitä, kuinka maatalous leviää ja sitten metsät katoavat ja tämä vaikuttaa alkuperäiskansojen tilanteeseen. Tulemme seuraamaan tarkastamaan se läheisesti maanomistusoikeutta ja muutenkin yleisesti ottaen alkuperäiskansalaisella myöskin korruptio on keskeisessä asemassa on kuin noin kolmisissa maissa tehdään työtä metsäkohdan vastaisessa taistelussa. Lisäksi tarvitsemme parempaa FLEGT-järjestelmän käyttöä myöskin AKT-maiden puolella tavan innoittajista ajattelua, mutta kun tarkastetaan mitä tapahtuu, niin ei tämä ole kuitenkaan mikään ihmelääke tämä Flekt-järjestelmä. Nyt pitäisi saada aikaan parempaa tehokkuutta välineiden käyttöön, Flektin ja muiden välineiden käyttöön. Ja kun on kyse seurannasta ja valvonnasta, niin asiakirjassa voitaisiin tarkastella myöskin synergiaa Redin ja Flektin välillä, koska ne ovat erillään toisistaan, mutta kenties on kaksi välinettä voitaisiin saada toimimaan kädessä. Ja kun puhutaan rikoksista metsäalalla, niin kaikkihan tiedät, että kyse on myöskin ympäristörikoksista ja nämä viiden sektorit jotka ovat erittäin tärkeitä. Metsät ovat yksi sektori, ilmastopolitiikka, ilmastodiplomatia. Tässä kaikessa metsien rooli tulee olemaan tärkeä ja pitäisi saada johdonmukaista politiikkaa aikaan tämän osalta. Uskon, että tässä periaatteessa periaatteessa tärkeimmät seikat, jotka tulevat tähän Eili Hautalaan valiokuntaloitteeseen mietintöön. Oli hienoa kuulla, olisi hienoa kuulla kommentteja ja keskustaa myöskin käydä eri varjoistelun kanssa. Kiitoksia paljon, kiitoksia esityksestä. Uskon, että olemme menemässä samaan suuntaan kaikki. Kiitos pari puhuja, Kinge ja Noiser. Norbert ja sitten Cecilia. Thank you very much. Kiitos paljon, maajohtaja aivan alkuun haluaisin kiittää Heidi ja Heidi Hautalaa hänen mietinnöstä Puon Samstansin puolesta, joka on meidän varjoesittelemme. Ja, ja luen tässä hänen lyhyen kannanottonsa. Tämä mietintö ajoittuu aikaan, jolloin EU on tekemässä koko joukon tärkeitä päätöksiä, jossa, joiden tarkoitus on suojella maailman metsien hiilidioksidinielu ominaisuuksia. Me olemme tässä yhteydessä järjestämässä hyvinkin kunnianhimoista hanketta niin, että meidän eri toimitusketjumme rooli sitten myöskin ympäristöpoliittisesti vastuu, vahvistuisi ja säilyisi. 2013 tutkimuksessa, jonka Euroopan komissio rahoitti, arvioitiin, että että 2019-2008 EU viensi, vei puutavaraa niin paljon, että, että metsien autio, metsätuhot ja metsän tyhjeneminen paheni niin paljon, ettei semmoista ollut aikaisemmin nähtykään. Ja tässä pyritty sitten myöskin ilmastonmuutoksen vaikutukseen hillitseminen, hillitseminen – joka ei täin myöskään toteuta. Tässä yritetään korostaa sitä eh, metsien eh, merkitystä eh, alkuperäiskansojen asuinalueen alusmailla, ja siinä on tärkeää myöskin sitten niiden suojelu. Toivottavasti tämä mietintö kykenee omalta osaltaan vaikuttamaan komission suunnitelmiin EUn toimintasuunnitelman toteuttamiseen, jolla, jolla sitten metsätuhoja pyrittäisiin tällä tavalla estämään hakkuita, vähentämään samalla kuitenkaan vaaruntamatta tätä toimitus- ja tuotantoketjua. Samoin myöskin sitten estämään ihmisoikeuksien loukkauksia. No niin, tässä puhuttiin varsittelen puolesta nyt Cecille. Euh, merci Linda. J'ai une question bien... Kiitoksia. Minulla on täsmällinen kysymys vierailijoille, mutta myös komissiolle. Viime viikkoina olemme saaneet tiedon Kongon tasavallan tilanteesta ja vakavasta uhasta metsille. Siellä on tarkoitus nyt puuttua metsälupien myöntämiseen, vaikka suuressa mittakaavassa, jota 65 miljoonaa hehtaaria trooppista metsää on kyseessä. Ne ovat ehkä nyt vaarassa. Se on, on kaksi kertaa suurempi pinta kuin Italia, jos sitä siihen verrataan. Sillä olisi katastrofaaliset seuraukset ilmastolle ja myös elinkeinolle metsänhoidon parissa työskenteleville. Ja minä nyt kysyisin, tietävätkö vierailijamme tästä. Ja sitten komissio. Tiedän, että sillä on paljon painoarvoa demokraattisen tasavallan kohdalla – sillä annetaan kehitysyhteistukea, myös ympäristöllä on erilaisia välineitä käytössä ja se osallistuu kansainvälisissä foorumeissakin avunantajayhteyksissä. Mikä on komission kanta tähän nykyuhkaan, jos tässä nyt luovutaan kiellosta? Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä, jotta Kongon demokratian hallitus pitäisi kiinni kiellosta? Kiitos. Thank you. So we had... Kiitos. Eikö Chantal, vastaatko siellä Cecil Kiengelle Kongoon liittyen, jos tiedät asiasta. Um, so happens... niin, äh, satuin, olin äh, paikoilla, äh, paikan päällä äh, tuolloin. Ja tiedän hyvin, mitä meillä täällä on, äh, on ongelmat, äh, jossa hallitushan yritti äh, poistaa tällaiset pakotetoimet koskien näiden toimenpiteiden estämisen hakkujen, hakkuiden osalta. Tällaisten teollisen hakkuiden toteuttamiskielto on voimassa, mutta ei sitten kotitarvehakkuita tällä ole ollenkaan rajoitettu. Eli jossain vaiheessa se alkaa näissä rajat hämärtyä. Me, on tietysti myöskin tässä äh, samanlaiset ongelmat äh, äh, öljyn etsinnän osalta monilla alueilla. Tämä sen kieltopäätö, päätös, kysymys tapahtui tässä Keski-Afrikan metsäaloitteet komitean kokouksen yhteydessä ja tällä haavaa kaikki, kaikki Äh, rahoitusta on äh, tämän komitean töissä äh, keskeytetty, koska on sovittu, että metsäkaron torjuminen olisi, olisi yksi mm, päätavoitteista, joka toteutuisi sitten juuri tällaisen pysyvän kielon kautta. Mehän olemme tässä kumppanuussuhteessa tämän elimen kanssa ja olemme pyrkineet vaikuttamaan osaltamme siihen, että toimintakielto jatkuu edelleenkin. Ja pyr, pyrkiä sit, sitä kautta sitten luomaan niin tällaisen konsultatiivisen kuulemisprosessin edelliseen torjumiseksi. Nämä ole ulkopuolisia toimijoita tältä osin, tavallaan niin ulko, ulkopuolisia ulko, voivat tietenkin sitten torjua meidän toimemme, mutta siinä vaiheessa sitten, jos tähän tielle lähtevät, menettävät tukensa ja rahansa, mutta toisaalta sitten tietysti, jos tehdään näitä metsäpoliittisia myönnytyksiä, sieltä saadaan taas lisää tuloa sitten tulo- ja menoarvion tilkkeeksi. Eli tämä on tällainen hyvin kaksiteräinen miekka. Nämä lahjoittajamaat pyrkivät painostamaan maksimaalisella teholla hallituksia. Ja me emme suoraan rahoita tätä ympäristöministeriötä, joka tätä hanketta ajaa, vaan pikemminkin rahoitamme kansallispuistojen hoitoa. Jos emme sitä rahoitusta jatka. Ne ajautuvat sitten näiden hakkualueiksi ja niiden metsät tuhoutuvat. Eli tällä tavalla ö, ö, ö, hallitus sitten kuitenkin sieltä sen rahan saa. Eli olemme tässä puu- ja kuoren välissä. Tässä nimittäin on pyrkimys suojella suuria maa-alueita tulevaisuuden varalle. Emmekä millään muotoa ainakaan halua ministeriölle antaa periksi ollenkaan tässä näissä ähm, hakkukieltoasioissa, mutta olemme kumminkin valmiita neuvottelemaan, saada tälle aikaiseksi tällaisen äh, konsultaatiofoorumin, että saataisiin myöskin sitten yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja valtiovallan saman pöydän ääreen. Ja meillähän äh, tältä osin onkin yksi äh, työkalu käsissämme jotta pääsemme tähän ää, äh, äh, toimenpidekieltoasiaa ajamaan ja ylläpitämään. Mutta kuten sanottu, olemme kiusallisen tietoisia ongelmasta. Kiitos. Muita puheenvuoroja ei ole. Ja Lehramarssa löytää lisättävää. No, kun meillä mietintäkään vielä ole. Tämä on hoidettu siinä. Kiitos puhujille. Ja seuraavaksi on mietitty tulossa huhtikuussa Kiitoksia kovasti. Kiitos vierailijoille. Thank you very much. And Okay. Can we now move to six. Kohtaan seitsemän voimme mennä. Eli kehitysyhteistyörahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano. Tässä keskustellaan tarkistuksista mietintöä. Mietintö on Enrique Guerrero Salomelta. Siitä toimitetaan äänestys huomenna. 210 tarkistusta on tullut. Esittelijä on nyt hyväksynyt 29 kompromissia. Enrique Guerrero voi kertoa näistä ja mitä on tulossa huomisen äänestyksen Enriqueen. Gracias. Bueno, eh... Kiitos. Muistan, että, että tämä on mietintö, joka liittyy kehitysyhteistyövälineiden täytäntöönpanoon, kuten myös humanitaarisen avun välineen täytäntöönpanoon. Miten ne ovat toimineet sen jälkeen, kun ne on hyväksytty? Mutta aivan alusta lukien valiokunta ja minä esitimme komissiolle, että mietinnössä olisi kolme eri osiota. Selvästi arvioidaan välineiden toimintaa ja sitten mitä odotuksia meillä on käytännön täytäntöönpanosta siihen asti, kun ne menevät umpeen 2020. Ja kolmanneksi mitä odotuksia meillä on puolestaan siltä osin, että Euroopan unionin komissio ja unioni ylipäätään käynnistää MRK on periaatteessa alkaen 2021. Näiden kahden jälkimmäisen osion tarkoituksena oli käsitellä mahdollisuuksia vaikuttaa komissioon silloin, kun Toukokuussa on tulossa neuvotteluehdotus parlamentille ja neuvostolle MRKsta. Kuten tässä puheenjohtaja juuri totesi, 210 tarkistusta tuli, 29 kompromissitarkistusta on tehty, se vaikuttaa noin, noin puoleen tarkistuksista, noin sataan tulleista tarkistuksista. Toisaalta on sanottava, että tässä on paljon muita tarkistuksia, jotka minä olen hyväksynyt. Kuvittelisin, että enemmistöryhmistäkin ne hyväksyy. Ne tuovat jotain uutta mietintöön. Ne rikastuttavat sitä, tuovat lisää sisältöä. Ehkä keskittävät sitä paremmin. Näin ollen haluaisinkin kiittää varjoesittelijöitä muitakin valiokunnan jäseniä, siis niitä, jotka ovat tarkistuksineen pyrkineet parantamaan lopullista mietintöä. Noin yleisesti ottaen minä uskon, että mietinnössä on jotakin olennaisia kohtia, joista on yksimielisyys poliittisten ryhmien kesken. Ensinnäkin me tuomme esille sen, että me tarvitsemme arviointimekanismeja, välineitä myös välineiden seuraamis, seurantaan, joiden on oltava tehokkaampia, tarvitaan parempia tietoja, mitä tähän asti on saatu. Toiseksi tässä tähdennetään toistuvasti tarvetta, että 20 prosenttia kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ohjelmista osoitettaisiin peruspalveluiden, terveydenhuollon, koulutuksen ja vastaavien kehittämiseen. Me hyväksymme sellaisen kannan, että tässä voidaan tietenkin budjettukiakin jatkossa antaa, mutta edellyttää kuitenkin, että erot täyttyvät. Niin, että parlamentikin olisi paremmin mukana seurantatyössä, että tämä toteutuisi tehokkaasti ja avoimesti. Me toistamme erään tutun seikan, nimittäin poliitikkojen johdonmukaisuus ja jälleen tuodaan esille myös tarve kumppanuuden vahvistamiseksi kansallisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten kanssa. Ei pelkästään kun täytäntöpanna välineitä, vaan myös ohjelmointivaiheessa. Ja totta kai hyväksymme jossain vaiheessa myös erityisrahastot, mutta jossain vaiheessa Mie täytyy miettiä, mitä lisäarvoa niistä koituu verrattuna niihin välineisiin, joita meillä nyt on käytössä. Joka tapauksessa tässä tarvitaan aina myös parlamentti mukana. Niin ikään teemme sellaisen suosituksen, että unioni vihdoinkin pääsisi 0,7 prosentin tavoitteeseen kehitysyhteistyössä selkeällä aikataululla – niin että jatkuvasti arvioidaan myös, kuinka on päässyt tavoitteeseen hyväksytyssä aikataulussa. Ja vahvistamme vielä senkin, että ne rahastot, jotka on osoitettu kehitysyhteistyöhön, ei saa toteutua siirtämällä muista toimista tai tavoitteista. Niin ikään me pyrimme ainakin säilyttämään kehitysyhteistyöpolitiikassa tietyn autonomian osana unionin ulkoisia toimia ja strategioita, joita Euroopan unioni mahdollisesti jatkossakin hyväksyy. Pari kommenttia liittyen joihinkin tarkistuksiin, jotka ainakin esittelijä ei aio hyväksyä, ja selitäpä miksi. Siellä on kaksi tarkistusta liittyen Iraniin ja Afganistaniin. Ei niin, että vastaisin tarkistusten sisältöä sinällään, mutta minä uskon, että itse sisältö pitäisi hoitaa vastaavassa työryhmässä. Eikä oikein ole järkeä, että tällaisessa yleisluonteisessa mietinnössä tuodaan kaksi maata erikseen esille, kun totta kai Tässähän voitaisiin noissa tapauksissa jopa syntyä mahdollisuus, että sitten ruveta jokaista maasta, maata käsittelemään, jos yhteistyötä harjoitamme. Eli työryhmässä on vielä ehkä tehtävä työtä, kun rahoitusvälinettä toteutetaan Iranin Afganistanin kohdalla niin, että siihenkin palataan. Siellä on joitakin tarkistuksia liittyen uuden rakenteen synnyttämiseen, jonkinlaisen kehitysyhteistyöpankin luomiseen. Ehkäpä huomenna koordinaattoritten esityslistalla on tällainen kohta, niin että valiokunta voisi käsitellä tätä aihetta ja ottaa kantaa jatkoa varten. Siksi uskon, että tämä mietintö ei ole se paikka, jossa pitäisi nyt ottaa kantaa tähän. Sitten siellä on tarkistus. 110. Siihen suhtaudun myönteisesti. Siellä tehdään vain oikaisu tosiasioihin ensimmäisessä osiossa, kun siellä todetaan kolmesta syystä jotain. Esimerkiksi liittyen raskauden keskeytykseen. Tähän tiedätte, että WHO on näistä yksistä syistä ja siksi se korjataan vainan tosiasiatasolla. Eli näistä voidaan äänestää erikseen kahdessa osassa, eli kohta kohdalta todeten, että esittelijän kanta on plussaa totta kai. Siis mm, Puolan. Lopuksi vielä toteaisin sen verran, että uskon, että valiokunnalle varmasti sopii se, että me tähtäämme MRKhon joka sallii sen, että saadaan riittäviä voimavaroja vahvistaaksemme kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kehitysyhteistyöpolitiikka ei pelkästään auta eri maita ja eri aloja ja yhteisöjä, joilla tarvitaan tukea, vaan voidaan välittää Euroopan unionista myös ajatusta, johon voimme helposti samaistua. Unioni siis pehmeänä valtana, joka perustaa työnsä yhteistyöhön ja kehitysyhteistuki yhtenä vaikuttavana tekijän, ei niinkään, että vahvistaa sitä itseään sotilaallisesta tai taloudellisista syistä, joita joillakin saattaa olla, vaan että taustalla on ajatus yhteiskunnasta omana sosiaalisen ohjelman ihmisoikeuksia kunnioittaen, omaksuen demokraattisia ajatuksia, Olen solidaarinen muulle osalle maailmaa. Thank, thank you very much. Kiitoksia kovasti Enrique. Ignacio Corrao. Yeah, you want the floor as well? Ja tekin. No. Ei. Yeah, yeah. Okay, sorry, yeah, no. Ei, anteeksi. Ignacio. Okei, okay. okay, grazie Linda. Kiitoksia Linda. Ensinnäkin haluaisin kiittää Enriquea Guerrero Salomia erinomaisesta työstä. Haluaisin käydä läpi joitakin esittämiäni tarkistuksia, jotka korostavat sitä, että jotta saadaan hyviä tuloksia täytäntöönpanon ansiosta, niin osa näistä on välineellistetty ja ne eivät enää tähtää alkuperäiseen tavoitteeseen. Eli ne ovat käytössä yhä enemmän erityyppisissä yhteyksissä maahanmuutossa, pakolaistyössä, turvallisuudessa. Tästä on usein otteeseen ollut puhetta. Ja sitten mainitsen muutaman tarkistuksen, jotka olen itse tehty 27. Yhä useimmin kehityksellä osoitettu varoja osoitetaan jonnekin muille tavoitteille liittyen maahanmuuttopolitiikan vastaiseen toimintaan 43 Viime vuosikymmenen aikana vain osa maista, ei edes enemmistö maista, tekevät, ovat tehneet kyllä saavuttaneet menestystä köyhyyden torjunnassa. Sitten 52. Siinä puhutaan kriisien lisääntymisestä ja uusista poliittisista tavoitteista. Se on johtanut siihen, että on paineita välineille niin, että sitten se menee muihin tarkoitusperiin ja mekanismit muuttuvat ja se johtaa aika hämärään hallintotapaan näissä erityisrahastoissa. 66 on kyse Euroopan unionin omista intresseistä, maahanmuutto muun muassa, ja se ei missään tapauksessa saa kehitysyhteistyöpolitiikkaa määrätä 94, EKR joutuu syytetyksi ehkä tarpeettakin siitä, että sitten 96, että tässä pitäisi noudattaa myös kumppanimaiden tavoitteita, ettei olisi mitään omia lehmiä ojassa. Tässäpä asioita, joita minä haluaisin tähdentää. Usean otteeseen ollut yhteydessä myös erityis- Afrikka erityisrahaston e- esittelijän kanssa. Me olemme usein sen pyytäneet avoimuutta niin, että meillä olisi käytössä tietoja – kun tämä on aika hämärää hallintoa ollut. Harvoin päästään niihin tavoitteisiin, jotka aikana määritellään, kun sitten välineistä aina keskustellaan. Toivottavasti tässä voisi olla parempia tilanne. Kiitos. Yeah, thanks. Frank Engel. Frank. Frank, ole hyvä. Thanks. At, uh, at... Kiitoksia. Yritän puhua ihan lyhyesti vain. Haluan ensinnäkin kiittää Riikkeä siitä, että hän on ollut halukas kompromisseihin. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme kattamaan suurimman osan mietinnön poliittista viestiä lausumilla, joita käytännössä kaikki tukevat valiokunnassa ja täysistunnossa. Ja tämä on hyvä asia mietinnön kannalta, koska nyt on loppujen lopuksi kuitenkin kyse rahasta. Siitä tarvitaan lisää. Minulla olisi vain kolme huomiota, jotka olisin mainita. Ensinnäkin, ja edelleenkin uskon, että olemme nyt menossa oikealle tielle ja toimimme oikean asian puolesta, kun on kyse budjettituesta, koska budjettituki on se väline, joka ei katoa minnekään. Mikä se katoisi, mekin katoisimme kehitystyöstä. Emme ole katomassa mihinkään. Kyse on oikeasta viestistä, kehityspolitiikan suhteen, niin tämä tietysti liittyy myöskin hallintakysymyksiin, mutta tämä liittyy myöskin siihen, että kehitysavun saajat ja yhteiskunta ja ihmiset näissä maissa vaativat juuri sellaista hallintoa, jota mekin haluamme edistää. Joten loppuun lopuksi kansallista on sitten parempi kuin tällä hetkellä. Tämä on juuri se oikea lähestymistapa, jonka me tarvitsemme kaikki niiden takuineen, jotka mainittiin ja jotka tekstissä myöskin mainitaan. Sitten kysymyksestä. Uskon, että kehityspankki on hyvä ajatus. Monestakin syystä. Mukaan ottana siksi, että meidän täytyy tietää loppujen lopuksi, kuinka edistetään investointeja ja myöskin saada investointia aikaan ongelmallisissa olosuhteissa eurooppalainen rakenne, joka voisi taata kaupalliset investoinnit, taloudelliset toimet silloin, kun operaattorit itse kussakin maassa eivät omaa sellaista kumppania, joka on valmis samaan. On hyvä, että tätä asiaa käsitellään ja keskustellaan siitä ja kenties sarjassa ja vähän valiokunta-aloitteen mietintö. Tämä olisi mielenkiintoinen asia. En tiedä, kuinka nopeasti tämä toteutuu. Kysymykseni Enriikkelle ja kaikille muillekin on seuraava. Sopimus, joka otettiin kerran esiin, ei vie tätä tarkistusta oikeastaan mihinkään. Ja tällä tarkistuksella on mahdollisesti ongelmallinen ulottuvuus, koska siinä viitataan pelkästään EIPn alaisen kehityspankkiin. Ja mikäli äänestämme tästä tarkistuksesta, ellei sitä vedetä pois, mikä katson tämän on väärä ajankohta tälle, mikä siitä äänestetään, niin suurinen tarkistus voisi ottaa pois EIP tästä ja varmistaisi sen, että saadaan kehityspankki ilman EIP aikaa, niin tämä saattaisi helpottaa minun puolueeni, puolueryhmäni jäsenten halukkuutta hyväksyä tämän, koska esimerkiksi viime päivinä ja viikkoina on niin voimakkaasti haluttu meidät pakuttumaan siitä, että jotkut haluavat oman osansa tästä kaikesta Mikäli tarkistus on ja pysyy, niin pyytäisin, että kaikki voisivat hyväksyä suullisen tarkistuksen juuri ennen äänestystä, eli EIP poistettaisiin tuosta tarkistuksesta ja tekstistä. Ja silloin tekstissä lukisi, että me pyrimme luomaan kehityspankin, jonka tarkoituksena on ja niin poispäin. Tämä sopisi varmaan kaikille. Ja sitten kysymys Lolalle yksinkertaisesta syystä. Kansanpuolessa on jäseniä, jo, jotka kavahtavat, kun kuulet sanan abortti. Minä en ole yksi heistä, mutta heitäkin meillä on. Maitsatte, että muistan, että tästä kymmenen tarkistus on minulle seikka, joka vain muistuttaa niiden tosiasiat. Ja mikä tässä on kyse vain tosiasioista, ei minulla mitään ongelmaa sen suhteen, että pistän plussan äänestyslistaan. Kolme tai viisi tärkeintä syytä. Äiti kuolleisuudella on tässä mainittu, mutta kansainvälisesti aikansa oikeuden perusta sukupuoli ja terveyteen on asia, että en ole löytänyt mistä. Mikä löydätte kansainvälisen lakipykälän, johon tämä perustuisi, niin hyvä niin. Mehän veromme kansainväliseen vetoamme, että saataisiin aikaan kansainvälinen perusta. En sellaista tiedä tällä hetkellä ainakaan mitään. Voisiko joku auttaa minua tämän kanssa? Ja voisiko joku auttaa minua löytämään tällaisen, mikäli se löytyy, niin voin auttaa äänestyslistan laatimisessa. Tämä auttaa minua äänestyslistan laatimisessa. On the bank. Kiitos. Eikö Lola vastaa tähän sitten pankista? Siinä on aika paljon kiistaa sen tiimoilta. Tarvitaan vähän seikkaperäisempi keskustelu oikein kunnolla, mutta ymmärsin kyllä mitä takaa Lola. Sinäkin olet varjo. Haluatko puhua tässä vai etkö? No. no. Et. En ole valmistellut mitään. No niin, tämä on listalla. Niin se silloin vielä. Grazie. Kiitos Linda. Minäkin kiittäisin Enriikkiä hänen tekemästään työstä, niin ikään tästä asiakirjasta. Ja mielenkiintoista, että siellä saadaan tietoja keskustelua varten. Minä olen tehnyt joitakin tarkistuksia jotta keskiyön tuottaisiin diaspora, ainakin jossakin osin, koska on 10 miljoonaa ihmistä tässä kyseessä eri maissa ovat näiden varojen kohteena. Ja todellakin he elävät diasporassa ja haluavat myös auttaa köyhyyden torjunnassa omin voimin. Yritettäisiin jotenkin huomioida heidätkin tässä politiikassa, jossa täytyy tunnustaa heillekin oma osansa. Sitten toiseksi, mikä minusta on aika tärkeää tässä teemassa, nimittäin, että on erityisohjelmia niin, että luodaan yhteisvaikutusta eri rahastojen ja yksityisten varojen välillä, kun on kyse diaspora-ihmisistä, niin että jossain vaiheessa voitaisiin miettiä tätä innovatiivista lähestymistapaa ohjelmissa 2020 jälkeen, niin että tehokkaammin päästäisiin tavoitteisiin köyhyyden torjunnassa kun ajatellaan, että diaspora tarjoaa myös voimavaroja. Aika suuria summiakin menee alkuperämaihin. Eli diasporan tiimoilta minä olen pyrkinyt huomioimaan tämän näkökohdan jossakin tarkistuksissani. Toiseksi valvonta. Olen tehnyt tästäkin tarkistuksen, jotta voitaisiin vahvistaa poliittista vuoropuhelua me olemme nähneet myös vaalitarkkailun yhteydessä, että joissakin yhteydessä budjettituki on ollut tavallaan luotu, ei tullut asema vallassa oleville suhteessa oppositioon, että meidän pitäisi tätä ehkä paremmin ymmärtää ja käsitellä, miten niitä varoja oikein käytetään kussakin maassa, ainakin joissakin yhteyksissä. Yksi kohta vielä lopuksi. Minä olen aivan samaa mieltä sen kanssa, mitä täällä todettiin keskustelusta joidenkin maiden kanssa. Esimerkiksi Iran tarkistus. Se oikeastaan liittyy niihin keskusteluihin, joita on käyty jo työryhmässä. Pitäisi totta kai selittää meidän kantoimiamme. Olen kuitenkin tässä vaiheessa sitä mieltä, että välinettä on vietävä eteenpäin. Ehkä seuraavia kertoja varten olisi hyvä. Käytäisiin ehkä ensin keskusteluja ennen kuin hyväksytään tämä väline. Niin, että taustalla olisi myös parlamentin hyväksymän talousarvion tuki, kun me olemme jo halunneet tämän tyyppistä välinettä. Tällaisen keskustelu on käyty Iranista. Eli täysi tuki Enriken kannalle. Ja varmasti Työryhmän työpohjalta syntyvä asiakirja perustuu kompromissiin, kun ymmärrän kaikkien pahimmat kipukohdat. Ja todellakin välinettä on tuettava. Okay, thank, thank you. Yeah, I'm gonna... Kiitos. Ulkoasian hallinto vai komissio, Enrique? Molemmat ovat paikalla. DEFCO, ECCO ja ulkosuudenhallinto jos aika lyhykäisesti, kun aika rientää. Vincent Rimont, DEVCO pääosastolta, Kim Elling, Filippo Seriano. Euh, merci, Madame la Présidente. Je serai très bref. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Suhtaudun erittäin suopeasti tähän mietintöluonnoksen. Siellä on hyvin monia tärkeitä seikkoja mainittuina. Esimerkiksi se, kuinka valmistellaan komission tulevaa ehdotusta. Yksi seikka vain. Sen varsin, mitä sanottiin, että erittäin tärkeä seikka. Keskustelua täytyy tästä vielä käydä nimittäin siitä, kun tehdään rajanveto yhtäältä julkisen kehitysavun ja muun tyyppisen avun välillä. Tämä on erittäin tärkeää myöskin kompromissitarkistuksessa. On tärkeää, että suurin enemmistö ulkoisen avun budjetista käytetään kehitysmaiden ottamiseen. Tämä erittäin tärkeä seikka. Monivuotisessa rahoituskehyksessäkin on tarkoituksena se, että yli 90 prosenttia otsakesta neljä, eli julkisesta kehitysavusta, käyttäisiin tähän. Tämä on tärkeää ottaa huomioon myöskin, kun valmistellaan tulevaa Euroopan unionin tulee toimia maiden ja alueiden hyväksi joilla kehitysavun suhteen on sellainen tilanne, että jo on alueita ja maita, jotka ovat teollistuneet, edistyneet, eikä pitäisi luoda mitään keinotekoisia esteitä avun antamiselle. Suurin osa ulkoisen avun budjetista täytyisi voida tulevaisuudessakin antaa kehitysapuun. Tähän haluaisin kiinnittää teidän huomioon. Ja jään odottamaan jatkokeskusteluja. Kim Elin. Kiitos Kim Elin. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja. Vansaanin myönteisiin kommentteihin on helppo yhtyä muutaman seikan tähän vielä, että nämä muutosehdotukset ovat oikein, oikein osuvia. Itse mietintäkin on aika onnistunut Eh, mitä, mitä, mitä tulee tähän eh, eh, lisäarvoon ja ihmisoikeusperiaatteiden kunnioittamiseen, on, on, on on syytä olla tyytyväisiä samoin kuin kehitys- ja humanitaarisen avun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen on niin ikään tervetullut. Meillä on muutama seikka, joihin haluamme kiinnittää huomiota luvallanne. Ensinnäkin muutos 34, jossa E, e, e, viitataan EU-tason strategiaan ja tämän strategisiin ratkaisuihin vastuuskyvyn tehostamiseksi on ollut, ollut itse asiassa esillä jo aiemmin tavalla, jota, jota tässäkin voitaisiin käyttää. Esimerkkinä sitten nämä humanitaariset periaatteet ja tämä puuttumattomuusperiaate joka ei ole näistä äh, kansainvälisten äh, sellaisiin kohteisiin, joita kansainväliset tunnetuthan 106 ja 107, jossa on kompromissi 11kin tukena. Siinä on epäilyksemme sen osalta, mitä tulee paik- paikallisen viranomaisen ja kunnan viranomaisen ja e, uskonnollisten yhteisöjen kannat tulisi ottaa tietyissä olosuhteissa huomioon. No, tietenkin tiety, akuuteissa konfliktitilanteissa tällainen saattaa tulla esille, jos halutaan erityisesti korostaa humanitaarisen avun riippumattomuutta kaikista muista tekijöistä 192, e, jossa e, e, apu ja humanitaarinen apu olisi sitten pantava linjaan turvallisuuspolitiikan ja, ja muun ympäröivän tilanteen kanssa. Ei ole ihan tämän humanitaarisen avun perusperiaatteiden kanssa linjassa, mutta muuta osin, muuta osin tämä mietintö on hyvin oikeinkin hyvä avuksi. Filiberto Giajani ulkosuhdehallinnosta. Filiberto. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan liittyä kiitosten kuoroon. Erittäin hyödyllinen mietintö hyvinä viesteineen. Myös tarkistukset, jotka käytiin läpi, varmasti vielä parantavat sitä. Ehkä pari kommenttia parin kohtaan sekä mietinnössä että jossakin tarkistuksissa – on tullut esille kehitysyhteistyöpolitiikan autonomia, varojen suuntaaminen muualle. Eikä tässä tukenamme on se, mitä yksimielistä on löytynyt kehitystyön parissa, ainakin köyden torjunta on ensisijainen tavoitteena kehitysyhteistyöpolitiikassa, mutta myös kytkös muihin haasteisiin. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, turvallisuus, maahanmuutto, ja mitä tulee turvallisuuteen muuten, niin ei ole kyse niinkään EUn sisäisestä turvallisuudesta, vaan jopa kumppanimaiden vaateena on saada tukea valmiuksia vahvennettaessa, jotta voidaan tarjota valmiuksia kansalaisilla tai sitten niin, että rajoja voidaan valvoa paremmin, että voidaan torjua ihmiskauppa ja niin edelleen. Eli kun meillä on tämä konsensus kehitystyöstä, niin meillä on myös laajempi lähestymistapa. Tämä liittyy myös kritiikkiin kehitysrahastoja kohtaan. Olisin kyllä samaa mieltä, että tässä on parantamisen varaa tiedonjaossa, valvonnassa, täytäntöönpanossa myös, kun kehitys erityisrahastoihin tukeudutaan. Mutta eikö ole tunnustettava myös, että erityisrahastot ovat olleet hyvin hyödyllisiä muun muassa Keski-Afrikan tasavallan, Kolumbian, Syyrian kohdalla, mukaan lukien myös maahanmuuttovirtoja koskeva rahasto. No, keskustelu jatkuu. Tilintarkastustuomistuinkin tekee tarkastuksensa. Varmasti saamme tasapainoisen näkemyksen siitä, miksi erityisrahastot kun ne luotiin erityistarpeita varten, jotta voitaisiin reagoida. Sitten ihan lopuksi vielä. Olemme kiitollisia siitä, että se suunnataan katse tulevaisuuteen, MRK on mietintöluonnos ajaa, no mitä tässä sitten välineitä yksinkertaistetaankin, että varataan kuitenkin varoja omiin tarkoituksiin valtavirtaistetaan niin, että ERK pysyy myös itsenäisenä, saatava varauksia ja kun käytetään sit sidottuja varoja. on myönteistä kehitystä, jotka varmasti sitten täydentävät keskustelua MRKsta. Kiitos. Thanks, Filip. Kiitos Filiberto Enrique. Onko mitään lisättävää? Muutama kysymys tuli. Eh, Ihan pikaisesti. moni puheenvuoro viitatessaan tarkistuksiin, niin kuin näette sitten esittelen äänestysluettelon, niin siitä varmasti on vähemmän huolta. Jotkut tarkistukset, joiden osalta tekijöillä oli huolta, niin varmasti voitte sitten hyväksyä minun esitykseni. Ajatellaan nyt yhtä esimerkkiä, koska puhutaan siitä, että ei pidä sekaantua mihinkään yhtenä periaatteena humanitaarisessa avussa, niin ei se liity tähän, kun se ei ole kuitenkaan mikään yksi toimintalinja, eikä sen paikka ole mietinnössä. No vastaan ihan suoraan joihinkin kysymyksiin, joita tuli esille. Kun Ignacio Corrao miettää tätä suhdetta tarkistuksiin että ne vielä jäävät voimaan, ne kompromissien parissa kyllä ole mukana, niin vaikka eivät ehkä ihan tarkalleen ole siinä sanamuodossa, jota hän esitti, että on ollut jotain paineita välineitä kohtaan niin, että niitä hoitaisi jonkin tietyn tyyppisen politiikkaa maahanmuuttoon, turvallisuuteen. Tai että on paljon tai vähän maita, jotka eivät ole noudattaneet sääntöjä, niin että ehkä voitaisiin lopullisissa sanamuotoiluissa löytää jonkinlainen keskitie. Ja sitten myös esityksekseni huomista äänestystä varten. No sitten budjetista. Olen samaa mieltä Engelin kanssa, että tämä on oikein kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä tämä budjettituki koska siinä annetaan vastaavien maiden käsiin rahaa, mutta sitten myös edellytyksiä, että on kunnon hallintoa, jotta voidaan hyödyntää tätä tarjottua mahdollisuutta, eli budjettitukea. Ei ole kyse vain rahasta, vaan institutionaalista rakenteista, arvoista, hallinnosta, demokratiasta, valvonnasta. Pankki minä totta puhuen kyllä uskon, että jos komissio tätä käsittelee, niin parempi emme nyt ota siihen kantaa, joka tavallaan ehdollistaa jatkoa. Työtämme myös kehitysyhteistyövaliokunnassa. Siksi minä jopa esittäisin, että tämä tarkistus hylättäisiin, ettei tätä uudelleen esitetä, mutta kun ei se nyt minun ole, niin minä sitä voi tehdä. Ei niin, että olisin vastaan. En nyt ole vastaankaan. ajatella Frankin esitystä. Mutta se olisi ehkä vähän harhaan menevä viesti, että jos nyt otamme kantaa johonkin, jota valiokunnan pitäisi pitää vielä avoimena, jotta voisi sitten sitä käsitellä ja kuulla muitakin poliittisten ryhmien kantoja. Cecil, sanoisin hänelle liittyen diasporatarkistuksen, no hyviä tarkistuksia, niin että ne huomioitaisiin täällä Eurooppa, Euroopan puolellakin, kun he ovat tulleet meidän maihimme, niin nimenomaan siitä syystä, että heillä on ollut kovin niukkoja mahdollisuuksia omissa alkuperämaissaan. Siksi heillä on erityisen hyvä näkökulma myös kehitystarpeisiin ja ihan konkreettiseen päätöksentekoon, jota tarvitaan. Komission kommentit sitten. Minäkin olen samaa mieltä siitä, että kyllä jossain vaiheessa meidän täytyy käydä keskustelua siitä, mitä tämä autonomia käsite tarkoittaa oikein kehitysyhteistyöpolitiikassa. Tällaisessa maailmassa, joka jatkuvasti muuttuu ja kehittyy, on eri tekijöitä, toimijoita ja tarpeita. Mutta minä uskon, että kun minä olen nyt aikanaan esittelemä myös AKPn parlamentaisessa yhteiskokouksessa mietinnössä, joka käsittelee turvallisuutta ja kehitystä, ihan oma harmaa alueensa, missä turvallisuuteen liittyvän ohjelmat ovat kyllä hyödyllisiä kehitysyhteistyöpolitiikassa sikäli, että ne luovat rauhaa ja vakautta. Mutta ei se tarkoita sitä, että kehitysyhteistyön varoja pitäisi käyttää puolestaan vakauttamispolitiikassa noissa maissa. Kun varmasti muitakin rahoituslähteitä kyllä löytyisi jopa unionin mekanismeista. Tämä vaikuttaa myös erityisrahastoihin, olen samaa mieltä siitä. Ei tässä pidä olla fundamentalisti millään muotoa, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, kun nyt olen vanhempi ihminen, niin uskon, että ei syytä ole olla fundamentalisti, vaan metsiä tasapaino. Se on aina hyödyllistä kaikissa ohjelmissa. Kiitoksia kovasti huomenna, niin pyytäisin puheenjohtajalta aikaa, että voi puhua vähän ennen äänestystä ja sitten esittää kiitoksia sen sellaista. Totta kai saat puheenvuoron silloin. Tehnyt tässä valtavasti työtä. Voit kiittää. Ihmiset, ihmiset kiittävät sinua. Huomenna toimitetaan äänestys. Niin se on toisena äänestyksenä. Ensimmäinen on muuten suljetun liittyen välitarkasteluun. No niin, voiko me tämä jättää tähän, mennä kohtaan kahdeksan, joka liittyy maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamiseen, maankapos mukaan lukien. Laadimme tässä lausunnon afettiin ja droihin siellä. Tärkeä asia. Se liittyy oikeastaan tuohon metsähoitokysymykseen. Ja mitä viime kuussa oli puhetta myös Keniasta – siellä on EU-rahoittavia vesihankkeita. Sielläkin oli puhetta alkuperäiskansojen oikeuksista. No niin, hauskaa, että herra Francisco Assis, valiokunnan esittelijä on paikalla, mutta Maria Hoipo puhuu ensin ja sitten te, herra Assis, kunhan Maria on puhunut. Maria, ole hyvä. Ja herzlichen Dank, Linda. Kiitoksia, Linda, kovasti eh, olet ihan oikeassa, Linda, kun totesit, että tämähän on hyvin tärkeä mietintö, joka kytkeytyy siihen, mitä meidän metsissämme tapahtuu maailmanlaajuisesti. Ja että ihmisoikeusvaliokunta on tämän myöskin ottanut vastuulleen, se on oikein hyvä. Ja samoin myöskin tässä on näitä kehityspolitiikkaa mukana se meidän osaltamme ja tässä on eh, eh, Kenia, eh, Honduras esimerkkeinä, kun me tässä aiemmina kuukausina olemme maininneet, on saattanut tämän eurooppalaisen, hankkeen eurooppalaisen projektin puitteisiin. Tässä on suorastaan kolme tapauksiakin ollut, se on ollut aika sokeraavaa ja järkyttävää, ja kuitenkin mitä meidän tässä paperissamme edetään siihen suuntaan esimerkiksi mitä yhte, kehitysyhteistyön ihmisoikeusulottuvuuksien korostaminen, ja jos ajatellaan näissä e, e, e, ihmisiä on näissä selkkauksissa loukkaantunut ja joutuvat sitten pakenemaan metsiin asumaan. Mutta joka tapauksessa kaiken tässä 81 muutosehdotusta tehty yhteensä tähän yhteen lausuntoon, mikä on aika iso, iso määrä, täytyy, täytyy sanoa. Mutta tietenkin sisällöllisesti ollaan aika selvillä vesillä yhteisymmärryksen hengessä. Ja, ja tietenkin me teemme sitten näistä monesta ehdotuksista hyviä kompromisseja niin, että tässä myöskin sitten ristivetoiset ryhmät saadaan samalle puolelle. Ja tässä on aika laaja yhteisymmärrystä kuitenkin tästä maan omistuksesta ja asu, asumisoikeudesta, hallintaoikeudesta, niin että tässä saattaa ilman aiempaa varoitusta ja lupaa ei, ei voida toimia tässä yhteydessä ihmisoikeustyötä tekemässä ja kehitysaputyöt tekevät joutuvat yhä enemmän kiinnittämään huomiota ihmisoikeuksien noudattamiseen. Siitä oltiin aika samalla linjoilla ja iloinen olen siitä, että EPPkin e on huomannut, miten tärkeää tässä on tällä vahvistaa tätä hallinnollista mekanismia Eh, koska ihmisoikeusloukkaukset eh, eh, näiden yhteisrahoistettujen kehitysapuhankkeiden yhteydessä on kirjattava ja siitä, sen tuoksi tarvitaan tehokas hallintamme mekanismi hallintajärjestelmä. E, e, sitten on tietenkin huolehdittava siitä, että, että mahdollisessa vaiheessa, varhaisessa vaiheessa sitten puututaan näihin mahdollisiin väärinkäytöksiin. Ja, se on erittäin olennaista. Pelkästään se, että ne estetään, mutta että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pyritään sitten niihin puuttumaan, kuten niin Kenian tapaus on osoittanut sen, minkä, miten tärkeä tällainen mekanismi on. Minä on tukea omille muutosehdotuksilleni, jossa painotan tätä maa, kaappauksia ja omi, ää, äh, ää, äh, maanomistusoikeuksia ää, äh, teho, tehostaa, samoin myöskin sitten tämä toimen tulo takaaminen, elintarvikehuollon varmistaminen myöskin niin ilmastonmuutoksen pyörteissä. Ja sitten sit, ensi viikon alkuun mennessä olemme varmaan työstäneet riittävästi kompromisseja. Nyt tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Ja me varmaankin saamme tämän sitten tässä määräajassa huhtikuuksi valmiiksi. Kiitos Maria. Herasis sitten välittömästi. Pitäkää mielessä ajan kuluminen. Tulkit lähtevätkö minuutin päästä rassissa? Hyvä on. Puhun aivan lyhyesti ja nopeasti. Kiitos puheenjohtajan kiittää myöskin siitä, että minut kutsuttiin tänne. Minun on ilo ja kunnia olla teidän valiokunnan kokouksessa. Haluan Rova Hoibuhia kiittää hänen synteensinomaisesta raportistaan. Se oli täydellinen kuvaus mietinnän ytimästä, tärkeimmistä seikoista ja onnittelen teitä siitä. Ajatuksena on lähinnä seuraava alkuperäiskansojen kansojen ongelmat ovat ihmisoikeusongelmia, erityistyyppisiä ihmisoikeusongelmia. Alkuperäiskansat kärsivät vakavista ongelmista, heidän oikeuksiaan loukataan. Kyse on historiallisistakin ongelmista, jotka hyvin tunnemme. Heidän kulttuurinsa on tuhottu, vanha kulttuurin kadonnut mutta tärkeämpiäkin ongelmia on esimerkiksi se, että jäävätkö henkiin, voitko asua omalla alueellaan omaisuus, oikeusomaisuuteen, maatalouden lisääntyminen jossakin maissa, se, että kaivannasteollisuus valtaa yhä enemmän alaa jossakin maissa. Ja joskus ei ymmärretä se joka liittyy alkuperäiskansoihin. Kansallisviranomaiset eivät heitä ymmärrä. Tämä kaikki luo erittäin vaikeat olosuhteet, kun tarkastellaan alkuperäiskansojen henkilön jäämisen mahdollisuuksia. Tunnen erityisen hyvin tilanteen, joka valitsee Latinalaisessa Amerikassa. Samantyyppisiä tilanteita myöskin Afrikassa ja Aasiassa. Ja me jatkoa vuoropuhelua kansallisjärjestön kanssa, joka on kuvannut erittäin kammottavia tilanteita. Meitä huolestuttaa tämä mietinnön yhteydessä se, että Euroopan parlamentti ottaa kantaa kysymyksiä, joka on erittäin tärkeä kysymys ihmisoikeuden kannalta on tärkeä. Edelleenkin on ihmisiä, jotka edustavat eräisiä järjestöjä ja alkuperäiskansojen järjestöjä, jotka hakevat Euroopan parlamentilta apua saadakseen äänsä kuuluvien Euroopan parlamentti on yksi tapa, yksi paikka, joka antaa heille toivoa näille ihmisille, jotka ovat muillakin mantereilla. He katsovat Euroopan parlamentin suuntaan ja haluat keskustella et, ja kansa, halutaan alkuperäiskansojen ongelmista keskustella. Tämä on suuri kunnia, mutta myöskin valtaansa vastuu meille kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Tämä on se syy, miksi ihmisoikeusalivaliokunnassa olemme tämän mietinnön tehneet. Me haluamme herättää keskustelua ja haluamme, että kaikki parlamenttiryhmät tulevat mukaan tähän keskusteluun ja tähän tärkeään työhön mukaan. Myöskin komissio on, että merkitään roolissa olen täysin samaa mieltä lausunnon suuntauksesta. Yksi huomio vain tärkeän kysymyksen mietinnössä. Ei missään kohtaa kritisoida tai kriittisesti suhtauduta siihen apuun, että Eurooppa antaa kehitysapuna – ikään kuin eurooppalainen kehitys, mutta eurooppalainen kehitysapu on äärimmäisen tärkeä joillekin maille ja alueille ja erityiskansanosille, mutta joissakin maissa tämän rahoitusavun käyttö, jota Eurooppa antaa näille maille, ei millään tavalla suosittaa edistää alkuperäiskansojen asiaa. Esimerkiksi Kenia on tästä esimerkki Brasilia, ja jotkut muutkin Latinsamerikan maissa, niin maat, niissä joskus on havaittu, että investointihankkeet, jotka rahoitetaan eurooppalaisella tuella, eivät millään tavalla edistä alkuperäiskansojen täysin legitiimejä vaatimuksia ja pidä yleensä oikeuksia. Rahoitusavun, raportusapu on kuitenkin erittäin tärkeä, mikä Euroopan tasolta tulee mutta uskoakseni meidän täytyisi pyrkiä löytämään jonkinlainen mekanismi, jolta voitaisiin taata, että kun tukea pistetään täytäntöön rahoitusapu, joka tulee Euroopalta, niin toimitaan semmoisella tavalla. Aivan lopuksi vielä, olen täysin samaa mieltä kaikista siitä, mitä täällä sanottiin. Kehitysvaliokunta on yksi valiokunta, joka aivan erityisen hyvin ymmärtää tämän ongelman ja sen, miten tärkeä kysymys on, kun puhutaan alkuperäiskansojen oikeuksista kaikilla maailmassa. Kiitos. Okay. Selvä, kiitoksia kovasti. Täällä on varjoja. Mari Lola, Ignacio. Kolme haluat puhua. Ma- Maria, sinä ensin. Ja lyhykäisesti. Ich mach's uns kurz, weil ich nichts wiederhole. Ihan lyhyesti, kun en halua tässä toistaa, mitä äsken mainittiin. Mutta yksi asia jäi vielä sanomatta, mikä on tärkeä. Eli että, Eli, eli ajatellaan nämä äh, maan, maanomistuksen ja asumisoikeuden äh, kytkeytyvät tähän meidän äh, kuluttamiseen, myöskin ajatellaan, siinä kyseenalaistetaan EUn asianomainen politiikka, missä vaiheessa se on kääntyy itseään vastaan. Tässä voidaan todeta sitä, että että me, meidän täytyy olla, olla siinä viimeisessä, viime kädessä ainoastaan itse omaa käyttäytymistä muuttaa, muuttaa. emme me voi muihin, muiden maiden touhuihin puuttua. Meidän täytyy, tässä ei tule muuta löysää puhetta vaan, tai demokratiaa, että meidän pitää ottaa sellaisissa maissa, missä ei eh, demokratiasta ole kuultukaan, jos niiden kanssa tehdään kauppaa ja ajatellaan vaikka kalastusoikeuksien myyntä, myyminen ja tämän, ne tietenkin joutuvat sitten, päätyvät aina sen heikoimpien kannettavaksi heidän selkänahastaan loppujen lopuksi. He eivät ole missään eh, eh, neuvottelupöydissä mukana. Ja ne, t, t, ihmis, ihmisryhmät siellä, jotka ovat äh, tavallisia kansalaisia, vain köyhtyvät jos ajatellaan tällaisia kauppapoliittisia sopimuksia ja, ja vaikka tässä juuri tämän kalastussektorin alalla erityisesti, sella, missä kaikissa maissa on selvää, ettei tämä raha päädy missään vaiheessa näiden kansalaisten taskuun tai heidän elämänsä helpottamaan. Eli, eli tämän osa, osallistamattomuus näihin päätöksentekoprosesseihin on alkuperäiskansojen kaikkein suurin ongelma. Meidän pitää saada he, heidän äänensä myöskin kuuluvilla näissä neuvottelupöydissä. Thank you. Kiitos. Lola. Kiitoksia. Minäkin puhun ihan lyhyesti. Ensinnäkin kiittäisin Maria suuremmoisesta tekstistä. Ja hyvä, että kollega Assiskin on täällä tätä käsittelemässä. Meitä huolettaa kovasti tämä puoli ulkopolitiikassa. Ja se, että alkuperäiskansat voisivat pitää kiinni maistaan, on se tärkeää myös ajatellen heidän subjektiivisia oikeuksiaan. Liittyen siihen, mitä herra Assiskin totesi, me olemme kovasti huolestuneita siitä, miten virallista kehitysyhteistyötukea menee ehkä sekarahoituksen myötä sitten valtion kanssa tai yksityisten käsiin, ja siinä välttämättä alkuperäiskansojen oikeuksia mietittää. Investoinneista täytyy olla hyvin tarkkana huomioida, että ne hyödyttävät myös paikallisväestöä, ja sitten kuulemismenettelyt toteutuvat Jatkuvasti on nähty, että tässä kuulemisoikeutta loukataan. On olennaista, että maakaapaus kielletään meidän kauppa- ja Ja sitten, jos tämä tyyppisiä yrityksiä on mukana maanhankinnassa, niin tarvitaan jonkinlaisia seuraamuksia. Jos ei ole seuraamuksia, niin sitten jatkavat vain tienaamistaan toiminnallaan. Sitten muistuttaisin myös siitä, että meidän täytyy niitä välineitä tehostaa, joita meillä on käytettävissä, kun meillä on FLECT ja REC Plus, vapaaehtoiset kumppanusopimukset, ja totta kai meillä on kyllä mahdollisuuksia vahvistaa teknistä apua, rahoitustakin näissä välineissä, jotta metsähallinto paranisi. Ja olemme sitä mieltä, tarvitaan uusi toimintasuunnitelma metsäkatoa varten, huomioiden myös näiden yhteisöjen maan omistamisoikeus. Ja lopuksi täytyy taata suojelu minkä taas, mitä tahansa ympäri, toimintaa harjoitamme, kun on kyse metsänhoidosta, niin että olen samaa mieltä Noichilin kanssa. Meistäkin vaikuttaa erityisen tärkeältä puhua kulutusmalleista. Jos sitten viedään tämmöisiä tuotteita samalla tyyliin, niin emme oikeastaan mitään muuta. Kiitos Lola Ignazio. Grazie, molto. Kiitos. Hyvin nopeasti onnittelut minultakin Marialle lausunnosta, mutta myös Francisco Assisille itse mietinnöstä, joka tulee Broista. Niin, täällä on minultakin tullut tarkistuksia lausuntoon 35 ja 66 konkreettisia toimia ajaen liittyen maankaappaukseen. Että tiedettäisiin, kuka tekee mitäkin alkuperäiskansojen alueilla huomioiden ihmisoikeudet. Ja sitten 35, niin että tulisi julkinen rekisteri alkuperäiskansojen maista. Ja mitä yrityksiä siellä on Euroopasta mukana? 63, Siinä haluan, että meillä on avoimuustoimia myös unionin, unionin kumppaneiden puolelta niin, että saadaan riittävästi tietoja ihmisoikeuksien loukkauksista, jotka liittyvät kaivannustoimintaan tai kehitystyöhön. Niin, että nämä tiedot tulisivat esille myös silloin, kun mietitään vaihtoehtoisia keinoja. Viittaa myös siihen, mitä sekä Lola ja Maria totesivat. Ja tämä on myös eettinen keskustelu, kun mietitään, mitä seurauksia täällä on maailmalla. Toivottavasti tämä mietintö ja lausunto voivat lähettää vasti vain vahvan viestin siitä, minkälaisia kulutusmalleja noudatamme suhteessa kehitykseen. Okay, thank you. Um, got... Kiitos. Kaksi virkamista komission puolelta. Eikö rouva Pruve Defkosta? Rouva Gant, onkohan, mutta ihan nopeasti. Rouva Pruve, ihan jos jotain lisättävää on. Viisi minuuttia vielä on tulkit käyty, sitten lähdetään. Okei, okay, uh, äh, just paying tribute. Selvä. Haluaisin vain kiittää erilaisesta työstä. Se oli erittäin syvälle menevää työtä. Sen keskityttiin tär- tärkeimpiin tavoitteisiin, alkuperäiskansojen oikeuksiin, kun on kyse kehityspolitiikasta. Tämä kaikki on mukana myöskin yhdysmaailmaisessa julistuksessa. Meidän täytyy tehdä työtä sen puolesta, että sen pistetään täysin mittaisesti täytäntömään helppo asia. Keniasta jo puhuttiin, se on yksi esimerkki, Honduras niin ikään – Siellähän murhattiin aktivisti padon rakennuksen yhteydessä. Uskon, että voimme tehdä monia hyviä asioita yhdessä. Se tosiasia, että aiotte pohtia jonkinlaista valitusmekanismia ja oikeussuojatoimia, niin tämä kaikki johtaisi erittäin suureen näkyvyyteen, EU-näkyvyyteen, vahva EU, jolla on vahvat ihmisoikeusstandardit, ovat yksi asia, mutta toisaalta täytyy tarkastella ja valvoa sitä, mitä yksityinen sektori tekee ja kuinka kehityspolitiikka voi viedä oikeaan suuntaan. Kiitos. Ja sitten Agnes, jos jotain lisättävää on, niin vain ei mitään lisättävää. Kiitos kovasti tästä. Mari, yksi minuutti. Sorry. Nun, ich will's nicht in die Länge ziehen. Hab... En tässä nyt äh, suotta pitkitä. Olen kaikkien kanssa yhtä mieltä, jotka ovat täällä puheenvuoron käyttäneet. Tästä tulee lopu, lopuksi, lopuksi kiitos seisoo. Tästä tulee hyvä vahva mietintö ja lausunto. Deadline. Hyvä kiitos. Määrätarkistuksen jättämiselle. Niin äänestys 24. huhtikuuta. Ei ole määräaikaakaan. Ei mennyt, mennyt, ollut ja mennyttä hyvä. 24. huhtikuuta äänestetään, kiitos kollegat. Koordinaattorit 9. äänestykset 10.30 suljetun oveen. Kiitos tulkit. Lisää viidestä minuutista, kiitos.